I think, dear colleagues, that, that we will start the... No niin, kollegat, käynnistämme kokouksen. Eilen hän muutimme esityslistaa, joten aloitamme Mannerin mietinnöstä. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta ja sitten käsittelemme muut kohdat siinä järjestyksessä, kun ne ovat esityslistalla. Eli puheenvuoro saa Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille kollegoille teidän jättämistä muutosesityksistä. Niitä tuli oikein reilusti ja niiden avulla olemme nyt sitten luonnostelleet ja tehneet tätä mietintöä ja olemme jo aloittaneet kompromissien laatimisen ja tullaan sitten varjojen kanssa käymään näitä vielä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin läpi. Ja siellä on muutamia semmoisia ongelmakohtia mutta uskon ja toivon että me pääsemme kyllä yksimielisyyteen pääkohdista hyvinkin helposti. parlamentin päähuoli tulisi olla se että tämä uusi asetusesitys ensimmäistä kertaa olisi tarpeeksi selkeä ja näin ollen varmistaisi sen että nämä alueellisen yhteistyön ohjelmat myös omalta osaltaan ja täytäntöönpanon osalta niin yksinkertaistuisivat ja näin ollen koetankin koota näistä jätetyistä muutosesityksistä mahdollisimman suoraviivaiset selkeät ja yhdenmukaiset kompromissit ja lainsäädäntöesityksen jota voidaan peilata sitten koko euroopan tasolle en lähde arvioimaan nyt yksityiskohtaisesti yksittäisiä muutosesityksiä mutta toivon todellakin tukeanne siihen että saamme hyvän paketin tästä aikaiseksi jätetyissä muutosesityksissä on myös jonkin verran päällekkäisiä kohtia jotka on tai katettu jo minun omissa muutosesityksissäni jotka olen jättänyt. erikseen haluaisin kuitenkin mainita kolme asiaa jotka varmasti ovat sellaiset kaikkein hankalimmat tässä vaiheessa. ensinnäkin Äh, useita muutosesityksiä on tullut sen puolesta että tämä, tämä rahoituspuoli jatkossa hoidettaisiin suoralla rahoituksella ohjelmille. Ja tästä on jo komission kanssa käyty useaan otteeseen keskustelua mutta haluaisin vielä nyt tässäkin vaiheessa kuulla komissiolta perusteluita sille että miten he tämän asian näkevät ja mitä ongelmakohtia he tässä ohjelmakohtaisessa suorassa rahoituksessa kokevat. lisäksi haluaisin vedota kollegoihin että nyt kun nämä neuvottelut alkavat neuvoston kanssa että me pysyisimme vahvana tässä budjettiasiassa. niin kuin olen jo aiemmillakin kerroilla sanonut niin olen, olen esittänyt sitä seitsemää prosenttia näille ets ohjelmille Äh, koheesiobudjetista komission esitys oli se. kolme neljäkymmentäkahdeksan me varsin hyvin tiedämme sen että tämä seitsemän prosenttia ei tule toteutumaan mutta näkisin että jos me haluamme säilyttää edes sen reilun kolme prosenttia niin meidän parlamenttina on puolustettava vahvaa alueellista yhteistyötä yhteistyöohjelmia ja vaadittava sitä seitsemän prosenttia ja uskon että tällöin jos me neuvotteluissa lähdemme siitä seitsemästä prosentista niin voimme saavuttaa sen sen komission esittämän. jos me emme ole tässä, tässä vaiheessa tiukkoja niin uskon että kun budjetti nyt on tiukoilla niin varmasti voi olla uhka että nimenomaan leikkauksia tulisi sitten tähän nykyiseenkin komission esittämään nimenomaan alueellisen yhteistyön ohjelmien osalta. sen lisäksi oikeastaan kolmas kohta jonka haluan nostaa esille joka on jakanut, myös valiokunnan näkemyksiä ja myös varjojenkin näkemyksiä niin on tämä sataviisikymmentä kilometrin raja rajat ylittävien ohjelmien osalta. itse olen suhtautunut skeptisesti siihen että me lähtisimme laajentamaan tätä rajaa. nyt täytyy muistaa että jos puhutaan saarista joita tämä nyt sitten koskee tämä ongelma koskee niin he joka tapauksessa pystyvät jo, hyödyntämään hyvinkin mittavassa määrin tätä valtioiden välistä yhteistyötä eli strand b tä ja toisaalta olen, esittänyt että a ja b strandien välille luotaisiin tämä viisitoista prosentin mahdollisuus niin myös tämä omalta osaltaan toisi joustoa siihen, että, että myöskään saarialueet eivät jäisi ulkopuolelle sitten näistä ohjelmista. Se mitä tulee merentakaisiin alueisiin, niin jo tällä kaudella merentakaisten alueiden osalta on ollut hyvinkin paljon joustoa ja he ovat pystyneet hyödyntämään myös näitä valtioiden välisiä yhteistyöohjelmia, vaikka se, raja on, on, tai vaikka se välimatka on ollut yli 150 kilometriä. Eli sen vuoksi suhtaudun tähän hieman, hieman äh, skeptisesti tämän rajan kasvattamiseen kilometrimäärän kasvattamiseen mutta tulemme vielä keskustelemaan tästä ja katsotaan että jos pystymme nyt löytämään sitten jonkunlaisen kompromissin myös tämän osalta. mutta lopetan tähän ja, ja toivon että kommentoitte ja kysytte mielelläni vastaan sitten jatkossa. Ja haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä varjoja. Uh, Kiitoksia. Sitten Dan Jellis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä katson, että monen näistä 370 tarkistuksesta, joita on esitetty, ovat tarkistuksia, jotka menevät ihan oikean suuntaan. Kun ajatellaan näitä kaikkia tavoitteita, yhteistyötä, alueellista yhteistyötä, joka pitäisi olla kunnianhimoisempaa, ja jossa otetaan mukaan sosiaalisen tasapuolisuuden periaate. Ja näin ollen tarkistukset Pervans Peresiltä ovat erittäin hyviä työllisyysvaliokunnasta. Ne ovat hyvin merkittäviä tarkistuksia. Ja siinä puhutaan taloudellisesta, sosiaalisesta osallistuvuudesta. Ja tässä puhutaan haitta-alueista, 2020 tavoitteista ja myöskin markkinoiden avoimuus ja liikkuvuus on otettu esille. Haluaisin siis kiittää kovasti esittelijää erityisesti siitä, että hän on ollut hyvin valmis löytämään ratkaisuja, jotka ovat tasapainoisia. Erityisesti kun ajatellaan näitä monia hypoteeseja, joita on otettu esille. No sitten ihan nopeasti vielä muutama seikka. Ensimmäinen, joka tuli jo esille, esittelen alustuksessa, eli budjettikysymykset. Meidän täytyy muistaa nyt hyvin hankala tilanne ja kriisi. Kriisi on erittäin vaikea ja monimutkainen ja se vaikuttaa myöskin budjetteihin. Puheenjohtajakokous nyt on vaatinut, että meidän täytyy keskustella monista seikoista, jotka liittyvät rahoituskysymyksiin, vaikkakin tietyissä valiokunnissa ollaan myös käsitelty näitä seikkoja. Ja jos ajatellaan tätä 7 prosentin tavoitetta, jonka komissio on asettanut, niin mielestäni olisi hyvä noudattaa tätä aloitetta. Mutta meidän täytyy kiinnittää erittäin tarkasti huomioita siihen, ettei nyt käytetä resursseja muista tavoitteista, koska muuten tämä keskustelu saattaa tulla keskusteluksi, vähän niin kuin meillä sanotaan, että se on niin kuin koira, joka puree omaa häntäänsä. Eli meidän täytyy tässä mielessä toimia hyvin tasapainoisesti. No sitten toinen kysymys, joka liittyy tekniseen apuun budjetin osalta. Henkilökohtaisesti en ole kovin vakuuttunut tästä ja yksinkertaisesta syystä. Ja minulla on tästä ihan omaakin kokemusta aikaisemmassa toimissani, kun olen ollut hallinnoinut EUn varoja. Joten katsoisin, että meidän ei nyt pidä varata liikaa varoja tekniseen apuun. Eli henkilöstö, rakenteet, toimijat. Ennen kaikkea nyt kriisin aikana ja hankaluuksien aikana meidän täytyy antaa lisää resursseja alueelle ja kansalaisille. Jos me haluamme jollain tavalla vaikuttaa ja edistää hankkeita ja investointeja ja resursseja, joiden avulla voidaan auttaa ja edistää kasvua ja kehitystä ja työllisyyttä. Eli tässä kohdassa miettisin ehkä, että niissä tilanteissa, joissa puhutaan teknisestä avusta, niidenhän pitäisi tämän olla kunnolla perusteltuja. Kolmas kysymys. Nämä viisi tavoitetta. No, niitä minä tuen. Tässä ehdotuksessa halutaan lisäjoustavuutta. Erityisesti tällä tavalla voidaan edistää monen tasoista hallintoa, ja sehän on myöskin tärkeä kysymys, koska tällä tavalla uskon, että voimme edistää joustavuutta ja me tarvitsemme vähän rohkeampaakin toimintaa. Ei pidä tähdätä alaspäin, vaan ylöspäin, eli silloin alueella on hyvin keskeinen rooli. Sitten lopuksi minusta on hyvin keskeistä viitata turisti- ja kulttuuriperintöön, koska mielestäni kulttuuriperintö on suuri mahdollisuus. Ja tästä syystä meidän täytyy varauttaa va- resursseja, koska on olemassa aloja, jotka tältä kannalta voivat edistää kasvua, kehitystä ja ennen kaikkea työllisyyttä. Ja päätänkin puheenvuoroni tähän. Kiitos. Thank you uh, very much. Kiitoksia sitten François Merci, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti mehän vielä pyrimme työstämään kompromisseja. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, kuinka tärkeää on saada vahva kanta tähän niin, että tämä alueellinen yhteistyö tulisi todella prioriteettiakseliksi tulevalle ohjelmakaudelle. Parlamentti on ollut tässä moottorina ja sen on sellaisena pysyttävänä nyt on sanottu, että 7 prosenttiin ei varmaankaan päästä. Tämä on varmaan selvä. Onko tyydyttävä sitten komission 3,48? En kyllä sitäkään usko, vaikka on totta, että tänä päivänä on paljon painetta. Pyritään vähentämään kunnianhimoisia suunnitelmia aluepolitiikan alalla. Meidän ei pidä kuitenkaan alue, alueellisessa yhteistyössä hellittää siinä on kyseessä tärkeät asiat ja meidän on oltava tässä tiukkoja, koska nyt olemme puolustamassa Euroopan unionin rakentamisen perusperiaatteita. Oman ryhmäni ja saarialueiden edustajana haluaisin sanoa esittelijälle, että hänen ehdotuksensa, joka koskee ongelman kiertämistä, ei minua tyydytä. Ei mikrofonia. Je sais pas. Oui, là c'est bon. Merci. Oui, et... Eh, no nyt tämä toimii. Niin tämä ehdotus ei tyydytä meitä, koska minne mielestäni se ei sovi yhteen perussopimuksen saaria koskevan kannanoton kanssa – eihän tässä puhuta ainoastaan 150 kilometristä, vaan myös alueellista tasosta. Saarelossahan voi olla useita provinsseja ja alueellinen yhteistyö ottaa mukaan tämä NUTS 2 tason koko saaren, ja tässähän on ristiriita asetuksen kanssa todellinen äh, asetuksen täytäntöpano ongelma. Sitten nyt ajatellaan henkeä, asetuksen on sopeuduttava todellisuuteen, eikä niin, että todellisuuden on jotenkin koitettava jotenkin suurin piirtein koitettava sopeutua tähän, tähän asetukseen. Mielestäni komission velvollisuutena on tehdä ehdotus, joka, jota sovelletaan suoraan saarialueisiin. Siksi olemme tehneet tarkistuksia. Meitä on täällä useita saaria alueiden edustajia ja tulemme vetoamaan ja olemme jo vedonneet avoimella kirjeellä komissioon. Minusta meidän on saatava tähän eh, vielä mm, lisää kuuntelua. Merci beaucoup, Olji Vlasak. Kiitoksia sitten Vlasak. Ai, ette halukaan. Selvä. Sitten Yunus Omarji. Madame le Présidente, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, suurilta osin tuen esittelijän tekemää työtä. Kaksi huomiota. Tietysti meidän täytyy saada aikaan lisää joustavuutta ja olen myöskin tehnyt yhden tarkistuksen, jossa puututaan alueiden komitean ehdotukseen, jolla halutaan laajentaa kuuteen näitä prioriteettien lukumäärää. Sitten toinen asia, josta haluan puhua. Toivottavasti voi nyt saada esittelen vakuuttuneeksi siitä, että 150 kilometrin kriteeri on väärä. Kun ajatellaan kaikkia selityksiä, joita olemme kuulleet Alfonsilta, niin haluaisin vain antaa yhden esimerkin. Kun ajatellaan Reunion saarta ja Ilmoris, saari on 200 kilometrin pituinen ja toinen läheinen alue on sitten 700 kilometriä. Eli tämä nyt osoittaa, että nämä kriteerit eivät ole hyviä ja tällä tavalla meren takaiset alueet eivät voi hyötyä näistä myönteisistä toimista, kun ajatellaan rajat ylittävää yhteistyötä. Eli uskon, että kompromisseissa me pystymme sitten saamaan esittelen vakuuttuneeksi siitä, että olemme tällä hetkellä, hän on skeptinen, mutta uskon, että hänen skeptisisminsä muuttuu sitten vakuuttuneisuudeksi. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ilmeisesti kukaan ei enää halua puheenvuoroa, eli sitten voimme antaa puheenvuoron komissiolle. Ja Nikolas Martin, varapääjohtaja, saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Keskityn joihinkin avainasioihin, joita tuli esille tarkistuksissa Näyttää siltä, että on enemmän tarkistuksia ETC-asetukseen kuin CPR. Temaattinen keskittäminen komission näkemyksen mukaan on yhtä tärkeää alueellisille yhteistyöohjelmille kuin se on kaikille muillekin ohjelmille. Ja se on pohja komission ehdotukselle, erityisesti kun pidetään mielessä rahoituksen määrä, jota jaetaan alueellisen yhteistyön ohjelmiin. Ja sen vuoksi on tärkeää ettei tule hajaantumista. Rahankäytön tehokkuus on ihan yhtä tärkeää kuin muulla, muulla tahansakin alueella ja keskittäminen yksi mekanismista sen saavuttamiseen. Samaan tapaan, kun ajatellaan investointiprioriteetteja, tietysti tässä on paljon tarkistuksia, joissa pyritään laajentamaan soveltamisalaa investointiprioriteeteille, mutta sitä täytyy tutkia tarkasti, ettei tule päällekkäisyyttä ERDF-asetuksen kanssa. Siellä asetuksessa sitä sovelletaan ETC, koska ETC rahoitetaan ERDFstä yksinomaan. On haluttu laajentaa sitä ottamalla huomioon sen, että on laajempia investointeja, joita ERDFstä aluekehitysrahastosta pitäisi tehdä, mutta sen pitäisi varmistaa, sen pitäisi varmistaa se, että selkeys pidetään yllä. Ja erityisesti kuten tiedätte, komissiolla on huolenaiheita sitä, että otetaan mukaan tavoitteiden tasolla tai investointiprioriteettien tasolla viittaus kulttuuriin ja matkailuun. Ei sen vuoksi, että me ajattelisi, että ei niihin pitäisi investoida. Niihin voi olla investointeja, mutta nämä ovat sektoreita, eivätkä tavoitteita itsessään, joten niitä voidaan rahoittaa, kun ne antavat panoksen taloudellisen kehittämisen tavoitteen saavuttamiseen, eikä anna oikea viesti, jos niitä otetaan esille verrattuna muihin sektoreihin. Muutama asia, joita ei itse asiassa tullut esille tänään, mutta jotka tarkistuksessa kyllä tulevat esille resurssien jakamisessa harkinnan jälkeen pidämme yllä tämän lähestymistavan edelliseltä kaudelta, että allokaatio tehdään kansallisen tason allokaatioiden kautta. Emme ole sitä mieltä, että olisi mekanismia, joka olisi mahdollista, jolla olisi mahdollista allokoida suoraan ohjelma-alueelle, erityisesti koska puuttuu konsistenssia dataa siltä tasolta, jota tarvittaisiin, NATS kolme tasolta siis. Ja ohjelma-alueiden suunnittelu on jotain sellaista, jossa mahdollistamme, ja asetuksessakin on joustavuutta ja josta on jo keskusteluja käynnissä. Mielestäni on tärkeää, että keskusteluja käydään, jotka perustuvat lähtökohtana nykyisille ohjelma-alueille, mutta voidaan katsoa, että onko tarvetta valtavirtaista, virtaviivaista, tehosta ohjelma-alueita. Kaksi viimeistä kohtaa. 150 kilometriä siirrettävä asia. Komissio täysin näkee asian arkaluontoisuuden, mutta mielestäni meidän täytyy muistaa, että Euroopan alueellinen yhteistyö on suunniteltu eri osatekijöiden kautta. Meillä on rajat ylittävä komponentti, meillä on myös ylikansallinen osatekijä. Rajat ylittävä osatekijä perustuu siihen tosiasiaan, että jos tutkimme, tarkastelemme raja, maan rajoja, niin on erityisiä asioita, joita täytyy kiinnittää huomiota. On tiettyjä huolenaiheita, kun ajatellaan alueiden keinotekoista jakautumista, eli on todellakin perusteluja antaa erityisrahoitusta rajat alueille. Sama perustelu tietyllä, tietyssä mielessä merirajojen kohdalla ei ole enää perusteltavissa, että ei voida puhua rajoista samalla, samassa mielessä. Sitten kun kahden alueen välinen etäisyys on satoja kilometrejä. Sen vuoksi mielestämme on niin, että pidämme status quoon yllä, niin siinä mielessä, että 150 kilometrin raja pidetään yllä, mutta tietysti kyseiset alueet eivät tule syljetty ulkopuolelle alueellisesta yhteistyöstä ylikansallisen strandin kautta. Mielestäni tämä on hyvä pohja jatkotyölle. Sitten viimeinen kommentti budjettiasiasta. Ja arvostamme sitä, mitä esittelijä sanoi, kun ajatellaan, että täytyy pyrkiä hyvään neuvotteluasemaan 7 prosentin luvun kautta, mutta muistutan tarpeesta vain ensinnäkin tietysti, että komissioehdotuksessa on jo merkittävä kasvu yli 30 prosenttia, mutta myöskin täytyy tarkastella tehokkuuden merkitystä ja kokemuksessa täytyy nähdä, että mitkä ovat sellaiset rahoitustasot, joita voidaan käyttää tehokkaasti alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Tietysti on käyttöaste ja tehokkuus ovat myös tärkeitä asioita ja täytyisi saada pidettyä tasapaino oikeana, jos ajatellaan ETC-ohjelmien volyymia, rahan käyttöä ja kyky käyttää rahat tehokkaasti ja vaikuttavasti. Kiitoksia. Thank you, Rika. Kiitoksia sitten Rika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista erinomaisista kommenteista. Äh, ensinnäkin tuosta budjettiasiasta aloitan siitä, todellakin olen erittäin tyytyväinen siihen, jos, jos tälle 7 prosentille saadaan sitä tukea. Toki käyttöastetta, tehokkuutta, niitä pitää tarkastella ja niihin pitää panostaa seuraavalla kaudella. Mutta kuten sanoin, niin jos me tarkastelemme vaikka tätä nykyistä kautta ja tämän kauden neuvotteluja, niin nimenomaan alueellinen yhteistyö oli se, josta loppuvaiheessa leikattiin hyvinkin paljon komission esityksestä joten sen takia pelkään että nyt kun taloudellinen tilanne ja budjettitilanne on hyvin tiukka niin jos me parlamenttina emme ole tiukkoja ja tarpeeksi kunnianhimoisia niin näin, käy myös tällä kaudella ja tällöin tuo komission esittämä kolme viisi prosenttia voi jo sinällään leikkautua eli sen takia haluaisin pitäytyä tässä seitsemässä prosentissa. No sitten mitä tulee De Angeliksen äh, kommenttiin tästä teknisestä avusta, niin tämän osalta olen hyvin avoin kyllä vielä neuvotteluille ja sille, että, että voimme tarkentaa myös sit kompromissin kautta niin tätä teknisen avun kohtaa, että se kohdentuu entistä paremmin ja kohdentuu oikein ja nimenomaan äh, korostan tässä sit näitä pieniä projekteja sitten tästä 150 kilometristä, joka herätti paljon keskustelua, niin oikeastaan mulla ei ole siihen muuta lisättävää, että olen komission kanssa kyllä hyvin, hyvinkin samoilla linjoilla, koska jos ajatellaan, että rajat, rajat ylittävää yhteistyötä, niin kyllähän sillä nimenomaan on se tietty tarkoitus ja meidän pitää laittaa aina rajat johonkin ja nyt se on se sataviisikymmentä kilometriä. jos me lähdemme sitä nostamaan vaikka kolmesataa neljäsataa kilometriin niin sekään ei aina kaikille riitä. Ja sen takia haluaisin kyllä tässä pitäytyä. Ja mitä tulee näihin merentakaisiin alueisiin, niin edelleenkin painottaisin, että niiden osalta tätä joustoa on voitu jo nyt käyttää. Ja tosiaan he ovat pystyneet myös yhdistämään ylikansallisia ohjelmia, niiden rahoitusta ja rajat ylittävien ohjelmien rahoitusta. Mutta toki voimme käydä myös tästä sit varjojen kanssa vielä, vielä lisää keskustelua ja pyritään löytämään hyvä kompromissi. Uh, Kiitoksia. Eli voimme päättää tämän kohdan esityslistalta ja siirtyy kohtaan 17. Olbrichtin mietinnön tarkistukset, eli Eurooppa, Euroopan aluekehitysrahasto. Jaan, ole hyvä. Yes, Chairman. that, uh, I just... Uh, Kiitos. Haluan kiinnittää huomiota vain muutamiin osatekijöihin jotka tarkistuksissa tulevat esiin. Ensinnäkin mitä tulee yleiseen huomioon, että jotkut kollegat esittävät tarkastuksen, jossa ehdotetaan, että muutetaan otsikkoa temaattisten tavoitteiden nimet. Muistuttaisin vain kollegoita, että temaattiset tavoitteet ovat yleisasetuksessa – he haluavat muuttaa nimet. Ainoa tapa on muuttaa yleisasetusta, eikä tätä kyseistä asetusta. Sen vuoksi minun täytyy hylätä kaikki ne tarkistukset. No sitten aluekehitysrahaston tehtäviä. Käyn siis artikla artiklalta läpi. Mitä tulee tehtäviin? Lisätään uusi kohta demograafisista ongelmista ja sen aiheuttamista äh, haitoista. Demograafiset tilastot ovat siis hyödyksi, kuten eilen todettiin. Mutta tässä jäsenet ehdottavat, että lisätään monia muitakin asioita, koska se mitä minä ehdotan on vain demografiset haasteet. Ehdotuksissa mennään kohti sitä, että on luonnon ja maantieteellisiä haittoja. Olisin kiitollinen, jos voisi minulle selittää, luonnon ja maantieteellisen haitan eron. Ja sitten, minun tietoni ovat tästä vähän heikot varmaan, mutta mikä on infraregionaalinen epätasapainotila? Tiedän, mikä on intraregionaalinen alueiden väline, mutta mikä tämä toinen termi on siinä vähän ongelmia. No ehkä joku voisin selittää, mutta alueiden välinen, alueiden sisäinen, mutta infraalueellinen sillä on monia tarkistuksia infra-alueellisista epätasapainotiloista. En tiedä, jos se on intra alueiden sisäinen, niin sitten okei, okay, mutta pyytäisin selventämään. Sitten on ehdotuksia lisätä demograafisen tasa-arvo, syrjimättömyys, luonnon, maantieteelliset haitat. Haluaisin pyytää ymmärtämään, että tämä on myös yleisasetuksessa – meidän ei tarvitse sitä tässä asetuksessa toistaa. Tämähän on yleisasetus on eräänlainen sateenvarjo. Sitä, sen asioita ei ole tarvitse toistaa erityisasetuksissa. Ei ole mitään tässä arvoa vastaan, mutta ei tarvitse sama asia toistaa kaikissa asetuksissa. Tuen kattavuus. Jatkamme keskustelua. Ja aamullakin oli tämän huoneen ulkopuolella keskustelua kysymyksestä, että ketä pitäisi tukea, vain pk-yritykset vai myös suuremmat yritykset. Ja on monia tarkistuksia tästä asiasta. Tuottavat investoinnit suuriin yrityksiin ja muutkin osatekijät. Tämä on se kohta, joka on aika arkaluontoinen Halutaan tukea saavutettavaa infrastruktuuria siis vammaisten osalta. Ja tietysti laajalti tuetaan sitä, että lisätään matkailu, urheilu ja kulttuuri. Tämä on hyvin järkevä. Komissio on ainakin, tai tämä on tällainen tällainen herkkä alue, mutta tietysti matkailu on monissa maissa osa taloutta, kansantaloutta, eli tietysti kysymykset ovat yleensä urheilusta, mutta matkailu ja kulttuuri on eri asia. Ihan uusia kohtia kollegat ovat lisänneet on esimerkiksi lisätä pk-yrityksiin myös mikroyritykset ja sosiaalinen talous. Sosiaalisen talouden yritykset myöskin investoinneille tukikelpoisiksi. Tässäkin pitäisi siis selventää, mitä tarkoitamme pk-yrityksillä, mitäpäs mikroyritykset, entäs sosiaalinen talous ja sen yritykset, jotta voimme ymmärtää asian paremmin. Toinen uusi tekijä on se, että tuottavat investoinnit sallitaan suurissa yrityksissä vain tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja vähähiiliseen talouteen liittyvissä asioissa. Vesiinfrastruktuuri on lisätty Lastenhoitotutkimus ja tuoteinfrastruktuuri. Näin ymmärrämme sosiaalisen infrastruktuurin. Sisäsyntyinen potentiaali, mikroyritykset, matkailu, sosiaalinen talous jälleen esillä. Ehdotan, että poistetaan tämä hyvin tärkeä kohta koskien investointikieltoa perusinfrastruktuuriin liikenteessä, ympäristössä ja tietotekniikassa. Tätä on hyvin laajalti tuettu, mutta mielestäni täytyisi myös selvittää ja pyydän komissiota selvittämään, että mitä he tarkoittavat perus infrastruktuurin perustarpeilla – Ihan äskettäin keskustelimme vesipalvelujen ongelmista. Vesiinfrastruktuuri. Onko se peruspalvelu vai ei? Espanja, Portugali. Sieltä tulee tietoa, että on yhä vaikeampaa järjestää vesipalveluja. Mitä tulee tuen poissulkemiseen on myös ehdotus, että otetaan mukaan ydinvoimaloiden rakentaminen, koska mikä tällä hetkellä on? on viimeistellä ydinvoimaloita koskeva työ ja ehdotus on, että suljetaan pois myös rakentaminen. Eihän kukaan ole rakentamista ehdottanut, joten en tiedä, miksi se pitäisi sieltä poistaa tai sulkea ulkopuolelle. Myöskin suuret tiehankkeet ja lentokentät suljettaisiin pois tästä ja ge- geenimanipuloidut organismit. Perusinfrastruktuurista ja matkailusta mennään GMOihin, joten ei se ole sattumaa, koska meillä oli aiemmin tässä tupakka, joten tupakka oli ja sen kautta tulee muita ehdotuksia ihan selvästi. Sitten artikla 4 Kuten sanoin, ehdotus muuttaa nimet, mutta hyvin vähän on ehdotuksia muuttaa nämä kuuluiset prosenttiosuudet 80, 50 ja niin edelleen. Ehdotus myöskin poistaa kokonaan temaattinen keskittäminen, ihan kokonaan pois. Sitten on näitä muita, jotka koskevat eri säännöksiä siirtymäalueille temaattisen keskittämisen osalta. Investointiprioriteetista sitten on suuntaus siihen, että kehitetään investointiprioriteetteja, että saadaan enemmän sisältöä investointiprioriteetteihin. En halua lukea kaikkia osatekijöitä. Ekoinnovaatiot esimerkiksi lisätään tai myöskin jäähdytysjärjestelmät minun ehdotuksessani, yritysten siirrot, vesihuolto, ekoinnovaatiot, matkailu, julkisten palveluiden ympäristötehokkuus. Tietysti tulee ehdotus muuttaa matkailun paikkaa, liikenteen paikkaa. Minä ehdotan seitsemästä neljänteen on ehdotuksia siirtää vain kaupunkiliikenne. Kaupunkiliikkuvuus ei koko liikenneosuutta, koska se voi olla liian kallista. Eli tämä investointiprioriteeteista en käsittele yksityiskohtaisesti, mutta yritän laittaa sen kompromisseihin. Sitten kaupunkiulottuvuus, urbaaniulottuvuus. Ei ole kovin monia tarkistuksia. Tietysti yleisesti tuetaan sitä, että Urban Platform tai kaupunkiluottelu poistetaan. Ei kun kaupunkiluottelu onkin yleisessä, mutta kuitenkin on tukea sille, että on lisäsääntöjä, säännöksiä kaupunkien ja maaseudun yhdistämisen osalta. Tässä on kuuluisa 5 prosenttia kestäviin kaupunkihankkeisiin ehdotus on rajoittaa se vain pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Tämä keskustelu on siis tulossa. Suuret, pienet kaupungit, mutta minun ehdotuksessani on jättää tämä asia jäsenvaltioille, että mitä, minkälaisia kaupunkeja he haluavat tukea. Sitä ei pitäisi päättää Euroopan unionin tasolla. On ehdotus kasvattaa 50 prosenttiin kestäviä kaupunkitoimia mielestäni 5 prosenttia suunniteltiin niin kuin pilottivaiheessa ikään kuin. Tietysti operatiivisessa ohjelmassa nämä kaupungit saavat ne rahat. Kansalaisyhteisö, paikallinen, alueellinen taso innovaatioihin toimii tämän kuuluisa Kaksi kansallisesta allokaatiosta, koko allokaatio RDFstä, joka on varattu komissiolle. Monet tarkistukset koskevat jälleen luonnon ja maantieteellisiä heikkouksia omavia alueita, tietysti syrjäisimmät alueet, ja sieltä yritetään löytää kompromissi. Yleisesti ottaen Tarkistuksia on 800. Mutta useammat ovat sen suuntaisia kuin mihin ollaan yleensäkin menossa, joten kompromissiratkaisuja löytäminen pitäisi olla vaikeita, koska yleensä olemme samaa mieltä siitä, että mitä pitäisi ottaa mukaan alo- kehitysrahastoasetukseen. Minulla on se vaikutelma, että parlamentin jäsenillä meillä on sama näkökulma, että pitäisi sama näkemys temaattisesta keskittämisestä. Temaattinen keskittäminen, kyllä kysymys on, missä määrin, millä tasolla, missä määrin pitäisi kirjoittaa yksityiskohtaisesti, mikä pitäisi olla pakollista, mikä ei, mikä pitäisi olla avointa ja joustavaa loppukäyttäjien kannalta. Teen esittelyiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta olisi sama linja kompromisseissa. Ja mielestäni nämä tekijät ovat tärkeitä. Mikä mielestäni on tärkeää, mikä mielestäni ei ole alun, alkuperäisen ehdotus komissiosta on suhde 2020 horisonttiin. Eli mahdollisuus käyttää rakennerahoja huippuosaamisen osalta. Mutta myös tarkistuksessa sanotaan, että pitäisi ottaa mukaan suhde CEF. Alokeistorahastossa myös pitäisi olla CFn liitos, koska se on koesiorahastosta. Eli aika yllättävää. Eli paljon tarkistuksia, mutta mielestäni ne eivät ole ristiriitaisia. No viimeinen huomio. Meille tulee ongelma pk-yrityksistä, koska tämä on yksi suurimmista eroista poliittisten ryhmien välillä. Koska melkein kaikki ryhmät tukevat sitä, että pitää olla myös suurille yrityksille, paitsi vihreät, jotka sanovat, että vain pk-yrityksille, piste. Eli se on sitten vaikea ongelman aivovuoteltavaksi. Kiitoksia puheenjohtajalle. Very much, uh, Jan. Kiitoksia Jan. Ennen Konstantsaa haluaisin viitata tähän infra vast versus intra kysymykseen. Infra tarkoittaa alueen sisällä, intra siis sisällä ja infra alapuolella, mutta täytyy sitten komissiolta kysyä tästä kielenkäytöstä. Komissio sitä muotoa intra, joka myöskin viittaa näiden alueellisten yksiköiden yhteenliittymiin, mutta ei siitä varmaan mitään ongelmaa tule. Mutta tämä nyt on tällainen kielellinen seikka. Varmaan voimme toimia tässä käytännönläheisesti. Sitten Kreel, olkaa Niin, en puhu koordinaattorina enkä esittelijänä, vaan edustan Westfalia, joka ei nyt päässyt tänään ikävä kyllä paikalle – ja hän pyysi minua esittelemään huomionsa täällä. Ensin tietenkin kiitämme Jania esittelijää ja Tässä oli 10 sivua, jossa on 17 artiklaa, yli 800 tarkistusta on tullut ja miten se on mahdollista. No, tämä nyt sitten on huomattu jo useaan kertaan viime kuukausina tämä ilmiö. Westphal katsoo kuitenkin, että tämä perussuunta näissä tarkistuksissa menee samaan suuntaan ja varmasti enemmistö voi niitä tukea. Ja sitten mitä tulee tarkistuksiin, joissa halutaan edistää infrastruktuureita myöskin kehittyneemmillä alueilla. No me lähdemme siitä, että tästä löytyy jonkinlainen kompromissi, jotta myöskin näillä alueilla voidaan edistää infrastruktuureita. Jan puhuikin juuri tästä, ja mekin katsomme, että tässä nyt on yritysten edistämisen osalta ongelma, eli rajoitetaanko se pelkästään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kehittyneemmillä alueilla. Tarpeen on tukea välillä myöskin suurempia yrityksiä, ja sen vuoksi tässä pitäisi olla alueella vähän enemmän pelivaraa ja näin ne voisivat itse päättää, missä tapauksissa tätä tukea annetaan. No, rahat eivät tietenkään riitä, mutta tietyissä olosuhteissa, mikäli alueet sopivat tästä, niin ehkä tässäkin suhteessa voidaan luoda uusia mahdollisuuksia. Sitten alakohtainen keskittyminen. Periaatteessa voimme tukea tätä täysin, mutta me katsomme kuitenkin, että komission ehdotukset ovat hiukan liian joustamattomia ja yksipuolisia, ja tästä syystä me ehdottaisimme, että yhtäältä olisi lisätavoite, neljäs tavoite mukana, tai ehkä sitten alueet itse voisivat päättää, mikä olisi sitten neljäs tavoite, jotta voidaan ottaa huomioon alueiden erityiset tarpeet. Ja varmasti tästä saadaan aikaan kompromissi, mutta se sitten varmaan voidaan neuvotella tulevina päivinä. Jaan jo sanoikin, että matkailu, kulttuuri, demografiset kysymykset, niitä on jo käsitelty. Ja me katsomme, että nimenomaan matkailu, mutta myöskin kulttuuri ja siihen liittyen myöskin luova teollisuus on tärkeä osa teollisuutta monilla alueilla. Ja kun ajatellaan tätä asetusta, niin tämä on oikea kohta puhua siitä, ja tässä voidaan edistää nimenomaan näitä toimia. No sitten vielä, totta kai me tuemme sitä, että tulevaisuuden kohesiopolitiikassa 2020 strategiassa edistetään näitä kysymyksiä, mutta meidän täytyy muistaa myöskin klassiset tehtävät, niitä ei saa unohtaa, ne on mainittu artiklassa 2, ja se pitää vielä erikseen ottaa esille. Niitä ei missään nimessä saa unohtaa. Sitten kaupunkien tukeminen. No totta kai me tuemme sitä, että kaupunkeja tuetaan enemmän ja tuemme myöskin tarkistuksia, jotka tähtäävät kaupunkien tukifoorumiin ja tuemme myöskin sitä, että pitää priorisoida kestävää kaupunkien kehitystä, eli pitää olla useampia ulottuvuuksia, jotka yhdistetään toisiinsa. Ja sitten Westfalin puolesta totean, että hän on iloinen ja valmis jatkamaan tätä yhteistyötä seuraavan kahden viikon aikana. Ja tietysti sitten 11. heinäkuuta toivottavasti saamme valiokunnassa hyvät kompromissit, joista sitten äänestetään. Kiitos. Thank you, Constance. Kiitoksia. Sitten Blasak halusi puheenvuoron. Täällä ei ole liberaaleista eikä vihreistä ketään, eli Blasak, ole hyvä. Děkuji pěkně za slovo. Já musím říci, že eh, od Kiitoksia. On sanottava, että alusta asti poliittinen ryhmämme on seurannut eh, tämän asetuksen eh, poliittisia neuvotteluja ja olemme kokoontuneet useaan kertaan herra Olbrichtin kanssa. Tämä käsite, joka, joka täällä on määritelty, niin olemme hyvin pitkälti sitä, siitä yhtä mieltä. Meidän on keskityttävä kaikkein tärkeimpiin asioihin. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että nämä asiat, jotka täällä toistuvat, jotka ovat yleisasetuksessa ja sitten muuallakin, niin on tärkeää, että ne jätetään tätä syrjään. Siksi tuen tätä. On myös tehtävä selväksi, tietyt ajatukset olisi pyydettävä komissiota selvittämään tätä investointikysymystä. Ehkä voisimme järjestää yhteisen lounaan ja tehdä tämän asian selväksi, koska nämä ovat sellaisia asioita, jotka on tehtävä todella selväksi ja niiden määritelmät on oltava selvänä tässä asiakirjassa. Haluaisimme, että laajennettaisiin matkailualaa urheilu, urheiluun. Tuemme tätä täysin. Ja sitten temaattisesta tiivistämisestä äh, tässä olisi, on lisätty prioriteetteja tässä sopimukseen. Tämä neljäs prioriteetti on minusta hyvä ajatus. Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että tällä kaikella on oltava myönteinen vaikutus alueille. Sitten kaupunkialueiden ja kaupunkien kehityksestä on tietenkin selvää, että minun osaltani ei voida odottaa muuta kuin tukea Tämä 10 prosentin ehdotus on tärkeä minulle. On katsottava, kuinka nämä hankkeet ja investoinnit toteutuvat ja kuinka ne lasketaan. Nämä ovat pikemminkin ne suuntautumiskysymyksiä ja nythän puhutaan aivan vähimmäisprosenteista niin, että tämä homma onnistuisi. Ja nämä on keskitettävä prioriteettiakselille. Se olisi mielestäni asianmukaista. Sitten haluaisin tehdä ehdotuksen, joka koskee pk-yritysten tukemista. Tätä olisi laajennettava myös suurin yrityksiin. Olemme sitä mieltä, että tätä on korostettava, koska ei täällä ketään pitäisi sulkea pois näistä, näistä toimista. Meidän on tuettava myös tiedettä ja tutkimusta, ja suuret yritykset käyttävät paljon tulojaan myös tuolle sektorille yhdessä pk-yritysten kanssa. Tietenkin nekin tuovat oman kortensa kekoon. Sitten vielä viimeinen kommentti olisi tehtävä selväksi ALV kysymys ja se olisi huomioitava kuluna. Kiitos. Thank you. Uh, this VAT would be good. Niin ALV-kysymys on sellainen, että komissakin voisi ehkä kommentoida sitä. Cornelia ei ole paikalla, eli sitten Andrei Kovaci. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I would like... Kiitoksia ilmaisisin tyytyväisyyteni Albrechtin mietintöön. Yritän puhua hyvin lyhyesti, rajoittua pääkohtiin, kun yritetään löytää tasapaino joustavuusien, joustavuuden ja velvollisuuksien välillä temaattisessa keskittämisessä. Tämä on yksi tärkeimmistä kohdista nyt tulevina viikkoina, kun kompromisseja työstetään 11. heinäkuuta asti. Pitää nähdä realiteetit Euroopassa, pidämme sitä tai ei. Euroopassa on alueita, joiden yhä täytyy ottaa kiinni kehittyneempiä alueita ihan perusinfrastruktuurissa. Näillä alueilla ei voida hypätä suoraan innovaatioiden aikaan, ellei luoda ennakkoehtoja kestävälle kehitykselle. Tulevan kohesiopolitiikan pitäisi ottaa huomioon todelliset tarpeet eri alueilla. Ja jos haluamme tehokkaita investointeja innovointiin, vähäiseen talouteen, pk-yrityksiin, niin se täytyy tehdä rinnakkain. Sen vuoksi olen artiklasta 4 jättänyt tarkistuksen, jossa vaaditaan, että 30 prosenttia kansallisella tasolla jaetaan vähemmän kehittyneillä alueille pakollisiin temaattisiin alueisiin. Tiedän, että Olbricht oli 40 prosentin kannalta, mutta 35 voisi olla ratkaisu. Osuus pakollisista investoinneista aluekehitysrahastossa antaisi vähemmän kehittyneille alueille joustavuutta investoida temaattisiin tavoitteisiin, jotka parhaiten sopivat niiden alueiden kehityksen tarpeisiin. Kuulin myös Rova Kreelin ehdotuksen siitä, että luodaan neljäs tavoitealue, jonka asettavat itse alueet. Se on myöskin mahdollisuus, joten odotan yhteistyötä ja sitä, että löydämme tämän tasapainon velvollisuuksien pakollisuuden ja joustavuuden välillä. Kiitoksia. I'm just looking at people who are... Kiitoksia. Katson nyt, ketä ihmisiä tänne tulee ja menee. Ilmoittaisin avustajille, että jos teidän edustajana nyt eivät ole paikalla, niin ottakaa nämä asiakirjat mukaanne ja veikää ne heille, koska näitä ei nyt näitä tarkistuksia ei jaeta uudelleen enää sitten heinäkuussa. Eli älkää unohtako niitä. Sitten anna Miranda. Kiitoksia puheenjohtaja. Siitä, mistä esittelijä täällä puhui koskien pk-yritysten tukemista, on muistettava, että on olemassa sellaisia alueita, joilla ei ole suuria yrityksiä. Niitä ei vain yksinkertaisesti ole. Esimerkiksi 5000 työntekijöitä on alueita, joilla on vain 100 tai 200 työntekijöiden yrityksiä, ja näitä, yrityks- näitä alueita on paljon. Tästä tasa-arvon horisontaalisuudesta tämä on mielestäni tärkeä asia, enkä sano sitä naisena, vaan on muistettava, että kaikissa Euroopan unionin toimielinten asiakirjoissa on on, on todettu, että tasa-arvo pitäisi olla horisontaalisesti läsnä, ei vain anekdoottina, vaan niin, että kaikessa neuvoston, parlamentin ja komission asiakirjoissa tasa-arvo olisi aina läsnä. Tässä puiteasetuksessa on ehkä ylenpalttinen, näin myös tänään naisasioiden valiokunta totesi. Sitten infrastruktuurien joustavuudesta Mainitsitte täällä joustavuuden kulttuuria ja matkailua varten. Minkä tyyppiset matkailu- tai kulttuurihankkeet tässä on ajateltuna? Ovatko nämä suuria tai kestäviä ympäristöhuomioivia ohjelmia on hankkeita Euroopassa. Nämä eivät ole siis ainoastaan vihreitä juttuja, vaan täällä on todella erittäin suuria hankkeita, joita on tehty kaupungeissa, mutta sitten ei kuitenkaan ole huolehdittu siitä, että olisi laajakaista maaseutualueilla niin, että voitaisiin hyötyä näistä tiedosta ja vedenjakelusta ja muista prioriteettiakseleista. Sitten esimerkiksi se kysymys, miksi koululla ei voisi olla uudistuvia järjestelmiä niin kuin suurilla yrityksillä. Näitäkin voitaisiin helpottaa alueellisella tasolla – Sitten on erittäin kiinnostava tämä teidän toteamuksenne koskien sitä, että olisi selvennettävä perusinfrastruktuuria. En usko, että monellakaan tämän valiokunnan jäsenellä tämä on aivan kristallin kirkkaana mielessä. Nicola, Martin. I would like now to ask the commission. No niin, sitten komissio, olkaa hyvä. Voisi kommentoida tätä EDF tai ihan mitä haluatte. Muitakin asioita. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä asutus. RDF on kaikkein suurin rahoituserä kohesiopolitiikassa ja tässä asetuksessa nähdään näitä eri sääntöjä, joilla voidaan keskittää näiden varojen käyttöä. Ja peruste on se, että haluamme saada aikaan tehokkuutta, kun ajatellaan lisäarvoa jokaisesta eurosta, joita käytetään investointeihin jäsenvaltioissa. Ja tässä on monia tapoja, joilla tavoitteeseen päästään, ja lähtökohta on se, että ollaan rajoitettu näin varojen soveltamisalaa, johon tässä on viitattu. Eli tämä täytyy nyt nähdä, ja meidän pitää katsoa näitä tarkistuksia tässä kontekstissa. Ja miksi on sitten suljettu pois investoinnit suuriin yrityksiin kehittyneemmillä alueilla johtuu siitä, että meillä on näyttöä siitä, että se ei ole paras tapa käyttää näitä varoja. Meillä on todisteita siitä, että on tehokkaampaa käyttää rahoitusta tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ja ei ole hyödyllistä käyttää näitä varoja suuriin yrityksiin. Siis on yleinen rajoitus investointeihin suuriin yrityksiin kun ajatellaan tuottavia investointeja. Se ei ole tehokas tapa antaa tukea. Suuria yrityksiä voidaan sitten tukea hyvällä ympäristöllä, luomalla infrastruktuureita ja koulutetulla työvoimalla, mutta ei suorilla avustuksilla suurille yrityksille. Se ei ole paras tapa tukea niitä. Sitten toinen soveltamisalan rajoitus, joka liittyy kehittyneempiin alueisiin, kun ajatellaan investointeja infrastruktuureihin, jotka liittyvät peruspalveluihin. No, tässäkin perusteena on, että rajallinen rahoitus kehittyneemmillä alueilla ei ole tehokkaasti käytetty, jos niitä käytetään esimerkiksi teiden tai rautateiden tai viemäriverkostojen rakentamiseen, ne eivät ole perustarpeita. Rahoituksen pitää keskittyä EUn painopistealueisiin, innovaatioon, pk-yritysten tukemiseen, investointeihin, jotka lisäävät kasvua ja työllisyyttä. Eli tämä on osa keskittämisprosessia ja näiden varojen käytön rajoitukset pitää nähdä tässä valossa. No sitten on seuraava keskittymiskerros, joka liittyy näihin investointipainopistealueisiin. Ja meidän täytyy katsoa, millaisia yksityiskohtaisia tavoitteita on, ja sitä kautta voidaan sitten käyttää rahoitusta kaikkein tärkeimpiin tavoitteisiin, näiden alakohtaisten tavoitteiden tasolla. Ja myöskin tästä syystä komissio vetoaa siihen, ettei nyt vesitetä tätä sanamuotoa eikä lisättäisi paljon uusia elementtejä, koska jos tehdään niin, niin silloin erkaannutetaan tästä tehokkuusvaatimuksesta. Ja sitten lopuksi pitää keskittyä vielä näihin prosenttilukemiin. Niiden avulla voidaan varmistaa, että tietty prosenttimäärä näistä varoista käytetään tärkeimpiin tavoitteisiin, joita eri alueilla on. Ja jos nyt nähdään, että tämä sanamuoto vesittyy, niin silloin tämä tavoite jää täyttymättä. Eli kun me nyt tarkastelemme näitä 800 tarkistusta, joita on laadittu, niin tässähän on monen tason vesitys, vesittymisvaara. Ja jos katsotaan näitä eri mekanismeja, niin sitten me emme kyllä pääse päätavoitteeseen, eli silloin rahoitusta ei voida käyttää tehokkaasti. Kaupungeista vielä. Komissio ehdottomasti on samaa mieltä kuin esittelijä. Eli tämä luettelo kaupungeista koskien tätä 5 prosenttia, niin se määritelmä pitää jättää jäsenvaltioille. Me olemme selkeästi jo todenneet tämän komission ehdotuksessa – Komissio tukee lähestymistapaa, jossa ei luetella näitä kaupunkeja, vaan tämä tehtävä jätetään jäsenvaltioille. Ne voivat käyttää sitten erilaisia periaatteita, jotka sitten yksilöidään hankkeessa, mutta jäsenvaltiot saavat sitten päättää, miten tätä rahoitusta käytetään. Sitten vielä pari kysymystä, jotka tulivat esille. ALV on kysymys, jota ei ole tässä asetuksessa katettu. ALV liittyy tähän yleisasetukseen, koska komissiohan haluaa saada ALVn osalta samat säännöt kaikkien varojen osalta, jotka liittyvät yleisasetukseen, esimerkiksi teiden kehittäminen tai kalatalous. Ja komissio itse asiassa haluaa yhteiset säännöt ALVn osalta kaikkien rahastojen osalta. Se on loogista, silloin toimitaan johdonmukaisesti ja tällä tavalla myöskin edunsaajien elämä helpottuu ja niiden, jotka hallinnoivat näitä varoja. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka komission mielestä oli tasapainoinen ja jonka avulla arvonlisävero olisi tukikelpoinen tulo ainoastaan silloin, kun niitä ei voida periä takaisin, koska sehän voidaan, jos se voidaan periä takaisin, se ei ole todellinen menoerä. Ja tästä kaikki julkiset laitokset suljetaan pois, koska ei ole mitään järkeä EU-budjetista maksaa sitten ALV tulee takaisin, jotka sitten päätyvät kansallisiin budjetteihin missään tapauksessa. Ja täytyy välttää joka tapauksessa mekanismeja, joita on käytetty tietyissä yhteyksissä, joilla on kierretty tätä julkisten laitosten poissulkemista. Komissio otti mukaan tämän yleisten sääntöjen asetuksen, eli esimerkiksi infrastruktuurin on suljettu pois, koska aikaisemmin on havaittu, että ei-julkiset elimet luodaan erityisesti sitä varten, että voidaan kiertää näitä arvonlisäverosääntöjä. Ja tämäkin on asia, jota ei tule mahdollistaa. Sitten tämä infraalueelliset ja intraalueelliset, tämä ero. Olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja, eli infra on terminologiaa, jota hyvin laajasti käytetään – jonkun alueen sisällä puhuttavista alueista, ja sitten toinen viittaa alueen alaisiin toimiin, mutta sitä käytetään yleisesti siinä mielessä, kun puhutaan monen tason hallinnon kysymyksistä. Eli nyt puhutaan alialueen alueellisista tasoista liittyen esimerkiksi kumppanuuskysymyksiin, eli kuntiin siis. Mutta tämä infra-alueellinen termi sitä ei ole käytetty tässä tekstissä, mutta totta kai voimme tarkistaa tämän ja antaa sitten vähän neuvoja tämän asian suhteen. No sitten vielä pari muuta termiä, jotka tulivat esille. Eli perusinfrastruktuuri ja sitten tuottavat investoinnit. No komissio voi tietysti toimittaa vähän taustatietoa näistä lähdetietoja. Ja tänään aamuisessa kokouksessa aamiaiskeskustelussa puhuttiin näistä tuottavista investoinneista, ja siellä totesin, että tätä käytetään myöskin ensimmäisten investointien osalta valtion tuen osalta. Eli tällöin investoidaan perustuotantoon jossain yrityksessä, mutta ilman muuta voimme toimittaa teille vähän viitemateriaalia näiden termien käytöstä, jos siitä sitten on apua teille seuraavien päivien aikana, kun te valmistelette näitä kompromissitarkistuksia. Much, Jan. Kiitoksia sitten Jan. Thanks, Uh, I have the, uh, we have a long-lasting debate with Meillä on ollut pitkään keskustelua komission kanssa temaattisesta keskittämisestä ja mielestäni pääero komission ja monien tarkistusten välillä, jotka on esitetty, on tapa ymmärtää joustavuus. Se, mitä komission luonnoksessa ehdotaan, että täytyisi keskittyä hyvin konkreettiseen kolmeen prioriteettiin ja siinä se voidaan keskustella prosenteista 50-60 ja niin edelleen. Ja sitten keskustellaan sisällöstä, mitä siinä systemaattisen keskittymisen takana on. Toinen lähestymistapa on se, että loppukäyttäjät pitäisi sitouttaa keskittämään itse. Antaa heille mahdollisuus päättää kuitenkin, minkälaista keskittämistä parhaiten tarvitaan, jotta 2020 strategian tavoitteet voidaan saavuttaa. Ensinnäkin kumppanuusohjelmat, kumppanuussopimukset ja komission vaatimukset tavoitteet täytyy saavuttaa. Ja täytyy keskittää, mutta keskittämisen tapa. Sama alueellisessa yhteistyössä, ihan sama. Annetaan esimerkiksi neljä temaattista tavoitetta ja sanotaan, että täytyy valita kolme niistä. Mutta se tarkoittaa, että te olette vastuussa, teidän täytyy päättää, miten haluatte tavoitteet saavuttaa. Mutta tänään se näyttää siltä, että me tiedämme paremmin, mikä teille on hyväksi. Tämän politiikan tekoa ja keskustelemme 20-30 prosenttia. Laatikot ovat ihan selvät. Useinhan se onkin ainoa tapa, mutta Sääntely ei ole mikään lopullinen työ, vaan siitä se vasta alkaa. Eli kaikki neuvottelut ensi vuonnakin, mitä tulee, ja muita osatekijöitä, joten näistä asioista pitää keskustella. Siis haluaisin kiittää keskustelun osallistuneita huomioista, puheenvuoroista yleensä. Se oli hyvin positiivinen. Eli sama näkemys meillä on, vaikka meillä ei ole yksityiskohdissaan samaa näkemystä, mutta yleisellä tasolla on. Jos, jos jollakin alueella ei ole suuria yrityksiä, on pieniä, jos ne ovat pieniä, on parempi sanoa pienet ja suuret, koska se riippuu mehän emme ole saarella. Ei, nyt ei ole siis kyse syrjäisimmistä avoista, mutta siis emme ole saari. Tiedämme, miten neuvostossa on meneillään. Tiedämme, miten he muuttavat kantaansa. He ovat tulossa joustavammiksi. Eli monet tarkistukset heijastavat neuvoston kantoja. Kaikki me tiedämme, mitä siellä on meneillään. Sen vuoksi neuvosto on valmis siihen, että ei sanota ei suurille yrityksille, vaan että yleisellä tasolla on parempi antaa pk-yrityksille, mutta on joitakin osatekijöitä tai tapauksia, joissa suurten yritysten tuki pitäisi sallia, eli näin me toimimme. Pitäisi myöskin selventää, mitä tarkoitamme kulttuurilla, matkailulla, urheilulla. Mutta tämä ei ole asetuksen taso, vaan toimeenpanon taso. Sen vuoksi tätä ei pitäisi käsitellä yksityiskohtaisesti. Mutta yleisellä tasolla olemme siis samaa mieltä ja varmaankin löydämme tavan eh, löytää valiokunnan kannan. Ja kun tiedän seuraavat menetelmälliset eh, askeleet, niin kyllä varmasti löydämme komissionkin kanssa kompromissin ja saamme tästä niin tehokkaan kuin mahdollista. Viimeinen huomio. Kaikki meistä parlamentin jäsenet, erityisesti ne, joilla on kentältä kokemusta. Me yritämme saada tästä niin selkeän kuin mahdollista loppu edun saajille. Siinä se todellinen haaste on. Eli laaditaan lainsäädäntöteksti, joka on selkeä kaikille, ei hallituksille, vaan kaikille. Eli niin yksinkertainen kuin mahdollista. Sitä voidaan kutsua yksinkertaistamiseksi mutta yleensähän se päätyy vain monimutkaisuuteen. Tehdään sitä selkeä ja helposti ymmärrettävä. Tämä halusin saada. Uh, thank you uh, very much. Uh, Kiitoksia. Ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalle, eli kohesiorahastoon postinaarun päätöksen, niin eilen teimme päätöksiä poliittisten koordinaattorin kanssa. Eli me olemme antaneet lainsäädäntö- ja ei-lainsäädäntöasiakirjoja poliittisille ryhmille – ALDE päätti ottaa erityismietinnön rakennerahastoista ja sen puutteista. Ja ALDE myöskin saa toisen mietinnön rakennekohesiorahastojen käyttö liikenneinfrastruktuurien ja satamien rakentamiseen ja sitten maataloustuotteet. SD saa itselleen rahoituksen parantamisen ja EPP Energiatiekartta 2050. Ja myöskin aloitimme keskustelun ulkoisista tutkimuksista, joita voimme vielä teettää, koska meillä on vielä varoja, eli varmaan ennen kesää poliittiset ryhmät sitten tekevät päätöksen siitä, millaisia ulkoisia tutkimuksia tarvitaan. Sitten viimeinen kysymys, josta keskusteltiin, liittyi valtuuskuntiin, joita valtiokunta lähettää jäsenvaltioihin vuoden loppupuoliskolla. Ja sovimme siitä, että valtuuskunta Espanjan, Ranskaan, Espanjan ja Ranskan rajalle toteutuu viikolla 44, Kyprokselle viikolla 39. Ja sitten kaikki poliittiset ryhmät kuukauden loppuun mennessä joutuvat tiedottamaan siitä, kuinka moni henkilö lähtee sitten Kyprokselle ja Espanjaan ja Ranskaan. Ja toivottavasti on vielä tilaa järjestää vielä yksi valtuuskuntamatka Irlantiin. Mutta se riippuu siitä, kuinka moni kollega sitten päättää lähteä Espanjaan ja Kyprokselle. Kiitoksia sitten Bostinaru saa puheenvuoron. Luckily. Kiitoksia. Onneksi ja meillä on vain 103 tarkistusta, jotka liittyvät tähän kohesiorahastusasetukseen. Kun verrataan näihin muihin mietintöihin, niin tilanne on paljon helpompi. Joskus käännösten valmistuminen vähän kestää, mutta nyt teillä on nämä jo omilla kielillänne. No, muutama tärkein kohta mietinnöstäni. Olen iloinen siitä, että tämä minun linjani on saanut yleisesti tukea, ja monet tarkistuksistani ovat hyvin samantyyppisiä kuin teidän tarkistuksenne, tai ainakin hyvin lähellä niitä. Sitten monien muiden osalta uskon, että löydämme hyviä ratkaisuja ja kompromisseja, jotka sitten laaditaan yhdessä. Ja tällä tavalla kaikki voivat olla tyytyväisiä. Monet tarkistukset tähtäävät siihen, että kohesiorahasto olisi vihreämpi, ja se on hienoa, koska minäkin olen sitoutunut siihen, että me voimme antaa kohesiorahastoasetukselle vihreän leiman, mutta me haluamme luoda liikenne infrastruktuuri sellaisia, että niihin voidaan antaa rahoitusta kohesiorahastosta. No yleisesti kohesiorahaston tarkoituksena on rahoittaa lähinnä Euroopan laajuisia liikenneverkkoja, ja tästä asia- ideasta tulee pitää kiinni. Ja tarkistukset, joilla halutaan laajentaa soveltamisalaa ja tukikelpoisuutta kohesiorahojen osalta, niin täytyy ottaa huomioon, että jos näin toimittaisiin, niin silloin täytyisi muuttaa artikla 9 yleistä sitten sääntöjen asetuksesta. Tämä ei kuulu tähän asetukseen, vaan sitten sen yleisten sääntöjen asetukseen. Sitten on tarkistuksia, jotka liittyvät makrotaloudellisiin ehtoihin. Ja tehän kaikki tiedätte, että minä vastustan kaikkia makrotaloudellisia ehtoja. Eli minä haluaisin pitää kiinni tämänhetkisistä säännöistä, jotka ovat vastuneet voimaan Lissabonin sopimuksen myötä kohesiorahaston osalta. Ja tällä tavalla kaikki voisivat hyväksyä tilanteen. Uudet makrotaloudelliset ehdot olisivat rankaisu ensinnäkin alueille ja yhteisöille, ja se olisi myöskin syrjintää, kun ajatellaan näitä ehtoja verrattuna muuhun kohesiopolitiikan varojen käyttöön. No sitten hyvin pitkään keskusteltiin eurokysymyksistä, mutta ratkaisu ei vielä ole tullut. No, millä on selkeä kanta ja kaikki teistä tietävät, millainen kanta minulla on. Mutta kyse nyt ei ole minusta. Kyse on siitä, millä tavalla voidaan toimia tässä, jotta ensinnäkin voimme olla tehokkaita, jotta voidaan panna täytäntöön näitä asioita, ja toiseksi, millä tavalla voidaan välttää uusia jännitteitä komissiohan tietää varsin hyvin, että jännitteitä on ja riitoja neuvostossa, ja tämä tuli esille monen kertaan. Ei pidä paikkaansa, ettäkö liikenneneuvosto olisi päässyt sopuun Connecting Europe-välineestä, koska viikko jälkeenpäin Bukarestissa komission puheenjohtaja Barroso ja 14, sanoi, että 14 jäsenvaltiota on todennut, että he joko vastustavat kohesio varoja, tai sitten he haluaisivat, että kohesiorahastossa kiinnitetään huomiota heidän huolenaiheisiinsa. Tästä syystä vetoaisin nyt komissioon, eli komission pitäisi nyt vihdoinkin olla joustava ja ymmärtää, että jos neuvostossa on sota, joka sitten näkyy myöskin aluekehitysvaliokunnassa, niin silloin tämä hanke saattaa vaarantua. Eli ehdotan nyt kompromissitarkistusta, joissa on kiinnitetty huomiota kumpaankin seikkaan, eli kansallisiin budjetteihin, hallinnollisten ja institutionaalisten kapasiteettien lisääminen, ja sitten kolmen vuoden kuluttua nämä varat voidaan lopultakin siirtää keskitet, keskitytysti hallinnoituun viranomais, viranomaiselle Brysseliin. No ehkä tämä nyt ei ole ihan ihanteellinen ratkaisu, kyllä minä sen ymmärrän, mutta meidän täytyy saada aikaan kompromissi. Ja tämä nyt on viestini sekä komissiolle kummallekin pääosastolle. Muussa tapauksessa puheenjohtaja, ja sanon tämän myöskin Nikolas Martinille, on tarkistuksia, joissa ehdotan, että kokonaan poistetaan kohesiorahastot. Ja kello käy. Eli meidän pitää nyt tehdä päätös jo heinäkuussa. Ja on parempi nähdä, että on tahtoa ja valmiutta saadaan kompromissi ja minä olen valmis tekemään työtä kompromissin eteen, koska kuten tiedätte, olen tehnyt oman tarkistuksen, joka on hyvin samantyyppinen yleisen asetuksen ja sitten kohesiorahaston asetuksen osalta. No sitten tärkeimmät kohdat. Eli energiansäästöt rakennuksissa. No onneksi kukaan ei vastusta ehdotustani ja lisäksi pidän erittäin hyvänä sitä, kuten tänään saamme kuulla, että neuvosto on saanut aikan sovun neuvottelemalla siitä, miten saa, voi olla tukikelpoinen näiden energiansäästötoimenpiteiden osalta. Ja sitten lämmitys- ja jäähdytystoimet. No, tarkistus on saanut yleisesti tukea ja olen valmis tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat tehneet omia tarkistuksia, jotta saisimme aikaan hyvän ja lähes yksimielisen ratkaisun. Sitten tarkistukset, jotka liittyvät yhteisiin indikaattoreihin. No, kuten jo selitin, me olemme työryhmässä päättäneet, että komissio täytäntöpanosäädösten kautta hyväksyy nämä yhteiset indikaattorit. Tämä koskee ERDF ja esitiä. Eli nyt vetoisin vihreisiin kollegoihini, eli pyytäisin, että otatte huomioon ratkaisun, joka on joustava, joka on toteutettavissa ja jolla voidaan välttää myöskin se, että pahennetaan näitä riitoja, jos, kun tehdään tarkistuksia asioista, jotka ovat hyvin teknisiä. Eli, ja myöskin komissiolle on parempi, jos toimimme näin. No sitten kaikki muut ehdotukset mietintöni liittyen saavat tukea ja olen kiitollinen tästä tuesta, jota olette minulle osoittaneet. No lopuksi vielä kerran haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestaan. Kiitän kaikkia kollegoitani ja uskon, että viime kädessä, kun muistamme hengen ja lämpimän avoimen yhteistyön, jota meillä on ollut, niin tämä kohesiorahastoasetus hyväksytään hyvin selkeällä enemmistöllä, ja tämä on erittäin hyvä viesti myöskin silloin, kun saamme neuvottelumandaatin neuvoston kanssa. Kiitoksia, ja nyt olen valmis jatkamaan yhteistyötä kanssanne, jotta voimme luoda suotuisat olosuhteet kompromisseille, ja sitten voimme hyväksyä tämän heinäkuisessa äänestyksessä. Kiitos. Kiitoksia sitten Mazzoni. Grazie, sì, sicuramente. Kiitoksia. Varmaankin voin kollega Bostinaraa kiittää myönteisesti tämän asetuksen käsittelystä. Sitä on käsitelty niin, että kaikki ovat voineet osallistua. Täällä ei ole mitään suuria hiirtämiskohtia. Olen osallistunut Bostinarun työhön tekemällä mahdollisimman vähän tarkistuksia. Tein kuusi tarkistusta, koska olin sitä mieltä, että näiden kuuden aloitteen kautta voitaisiin tuota uudelleen se, mitä täällä on nyt nähty sekä komissiossa että valmistelivissa tapaamisissa esittelen kanssa kuluneena kuukausina – Olen yhtä mieltä siitä, että no, varsinainen uudistus komission ehdotuksessa tässä CEF-rahastossa täällä on yksi kohta asetuksessa, josta en ole vakuuttunut. Se koskee menettelyä resurssien suhteen. Tämä on siis keskeinen kohta. Nyt olisi tarpeen selvittää, se, että resurssien kohdentaminen pitäisi olla ja kansallisella vastuulla niin, että menettelyjen valvonta jäisi kuitenkin komissiolle asetuksen mukaan. Uskon, että kollega Bostin Arkin on tästä yhtä mieltä. Muilta osin tarkistuksella pyritään korostamaan vähähiilistä taloutta ja sen täytäntöönpanoa erityisesti liikenteen alulla, alueella. Jotkut tarkistukset menevät siihen suuntaan, mitä tällaisia toimia tehtäisiin horisontaalisesti. Sitten täällä on vielä yksi tarkistus, jolla pyritään täsmentämään sitä, että kohesiorahaston varoja voitaisiin käyttää kaikkia TNT-verkostohankkeita varten – CFN rajoit, sillä on rajoituksia, jotka olisi kompensoitava selkeillä ohjeilla hyödyntää kohesiorahastoa, niin näitä suuria Euroopan laajuisia liikenneverkostoja varten. Koskien Bostinaroa on joitakin tarkistuksia, en ole niitä sen tarkemmin katsonut, mutta varmaankin ne ovat noissa tarkistuksissa mukana. Olen hieman hämilläni siitä ajatuksesta, että laajennettaisiin kohesiorahaston valtuuksia ja korostettaisin, korostaisin vielä linjaa, jonka mukaan näitä varo- rahoja voitaisiin, rahastoja voitaisiin käyttää joustavasti että ne investoinnit, joita ei ole kohesiorahastosta katettu, ne voitaisiin kattaa muista rahastoista, rakennerahastoista. Ja näin maat, jotka käyttävät kohesiorahastoja, voisivat hyötyä näistä muistakin rahastoista. Erityisesti energiansäästö, aloite rakennusalalla, asuinrakennusten alalla Tämä on hyvä suunta. Thank you uh, very much, uh, Nikos Chrysohelos. Kiitos sitten Nikos Chrysohelos. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Ε, σίγουρα είχαμε μια καλή συνεργασία και... Kiitoksia esittelijä. Olen mielestäni tehneet erittäin hyvää työtä ja olemme menneet hyvään suuntaan, niin kuin itsekin juuri sanoitte alustuksessanne. Näyttää siltä, että on aika laaja yhteisymmärrys siitä, että olisi edistettävä uudistavien lähteiden käyttöä myös asuinrakennuksissa. Olemme yhtä mieltä siitä, että tämä lisääminen on hyvä asia. Tämä on tehokasta ja siinä on hyvä kustannustehokkuus. Näin voidaan torjua ilmastonmuutosta, kansainhuoneilmiötä ja er-, energiaköyhyyttä ja myös luo työpaikkoja. Tämä on väline, jota olisi todella käytettävä kohesion tasolla. Kaikki ovat pitkälti tästä yhtä mieltä. Käsittääkseni sosiaalirahastossakin on Natura 2000 varten rahoitusta, tarvitaan myös investointeja, jotta voidaan suojella luonnon monimuotoisuutta. Jotta voidaan myös äh, säilyttää Euroopan monimuotoisuus. Sitten ainoa kohta, jossa täällä on erimielisyyttä, koskee ETS, eli päästökauppaa. Vaikka esittelijä toki onkin ponnistellut ankarasti löytääkseen kompromissi muotoilun pilottihankkeita varten. Tämä on kuitenkin hyvin yleinen. Tämä voi koskea suuria investointeja, mutta tässä olisi mielestäni mentävä vielä pidemmälle, jos todella haluatte, että meillä olisi pilottihankkeita pieniä yrityksiä varten. Mutta pilottihankkeiksi ei pidä kutsua sellaisia sovelluksia, jotka eivät ole pilottisovelluksia. Mitä sitten tulee henkilöstön parantamisen ohjelmien kehittelemisessä. Minun mielestäni tässä olisi huomioitava myös alueelliset, alueellisten tahojen henkilöstö ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen henkilöstö ne ovat aivan välttämättömiä, jotta saadaan todella lopulta jotakin aikaiseksi sosiaalisen kohesion ja alueellisen kehityksen alalla. Joten tämä asia pitäisi täsmentää vielä paremmin. Sitten liikenteen alan prioriteetit olemme korostaneet kestävää liikennettä. Ja järjestelmiä, jolla voidaan yhdistää erilaisia liikennemuotoja ja välineitä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tähän olisi huomioitava myös kävely, pyöräily, autojen yhteiskäyttö, kimppakyydit ja muut asiat. Nämä ovat erittäin tärkeintä, samoin kuin uudistuvat energialähteet. Tarvitsemme todella kestävää kaupunkiliikkuvuutta ja kestävää liikennettä. Tässäkään ei pidä unohtaa, että voidaan käyttää myös sisävesiä liikenteeseen. Mutta kun puhutaan liikkuvuudesta, niin suurimpien ihmisten mielessä vilkkuvat vain kaupungit, moottoritiet ja rautatiet, mutta on muistettava myös vesireitit, joita voitaisiin käyttää ja jotka olisi, eh, voitaisiin ehkä paremmin integroida liikenneverkostoihin. Sitten ilmastonmuutoksesta minä mielestäni kaikkein paras väline koskee näitä ekojärjestelmään ja ekosysteemin koskevia eh, toimia. On torjuttava ilmastonmuutosta, mutta on myös pyrittävä sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Jotta tähän päästäisiin, olisi korostettava paljon voimakkaammin ekosysteemiä monia välineitä tähän voitaisiin käyttää. niin, että voisimme suojautua varalta ja hallinnoida vaaratilanteita paremmin. Tämä on erittäin tärkeää. Kyseessä on väline, joka edesauttaa myös työpaikkojen mm, säilymistä ja moni, luonnon monimuotoisuutta. Tässä ei ole mitään politiikallinen vastakkainasetteluja, vaan nämä täydentävät toisiaan ja ne voidaan yhdistää. Jotta saadaan aikaan kohesiopolitiikkaa, on ymmärrettävä se, että kun rahoitetaan eri välineitä, tarvitaan kohesiota ja johdonmukaisuutta näiden välineiden hyödyntämisessä niin, että saadaan mahdollisimman paljon irti rahoituksesta. Meillä ei ole rajoittamia varoja käytössämme, joten todella tarvitaan mahdollisimman suurta tehokkuutta. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen tehnyt tarkistuksia muiden vihreiden kollegoiden kanssa. Sitten prioriteetista ja hyvästä jätteiden ja vesien huollosta. Siinä, siinä vaiheessa, kun meillä on selkeät politiikat näiltä aloilta ja hyvät prioriteetit, niin on tärkeää, että kaikessa toiminnassa pyritään mahdollisimman hyvin pyrkimään näihin tavoitteisiin ja prioriteetteihin. prioriteetteihin jätepainopistealueissa pyritään jätteiden vähentämiseen kierrätykseen. Meidän olisi tuettava tällaisia toimia. Usein näemme, että politiikkamme menee tuohon suuntaan ja sitten perustetaan polttolaitoksia ja muuta, mutta on aivan välttämätöntä, että meillä olisi väline, jolla – jolle haluamme politiikkaa li- linkitetään näihin ohjelmiin. Sitten vesipolitiikassa olisi vähennettävä veden tuhlausta, järjestettävä veden käyttöä ja kaupungeissa olisi toimittava enemmän. Meillä on välineitä vesihuoltoa varten. Kaupunkiverkostoissa on valtavaa hävikkiä, joskus jopa 30 prosenttia. Sielläkin on tehtävää vielä enemmän. Oli siis sijoitettava varoja niin, että vältettäisiin veden hukka ja hävikki. Tämä on hyvin tärkeää, koska on todella pyrittävä torjumaan veden tuhlausta kaikilla tasoilla. On käytettävä myös sadevettä. Velimeren alueella usein toimitaan näin. Se on hyvin tärkeää meille. Me osamme, osasimme aikoinamme käyttää sadevettä, siihen on nyt palattava niin, että sadevesi voidaan hyödyntää. kohesiorahaston luottojen avulla. Thank you. Just like to, to say to the colleagues. Kiitoksia. Sitten komissiolle sanoisin, että jos David Sweet haluaa osallistua tähän keskusteluun, niin hän voisi, hän on ehkä paikallisten 10 minuutin kuluttua, koska me olemme edenneet nopeasti. Tai ehkä hän ei tule. Sitten Albrecht. Uh, I think that's, uh... Niin. Tässä esittelijällä on mahdollisuus ja onnittelen häntä hänen ponnisteluistaan, jos nyt saan sanoa niin, että meidän ei tule unohtaa kohesiorahaston varsinaista luonnetta. Kohesiorahasto luotiin Maastrichtin sopimuksella ja sillä oli selkeä tavoite. Eli vähentää kustannuksia jäsenvaltioissa, jotta ne voivat luoda vakautta. Eli alkuperäinen tavoite oli keskittää kohesiorahastot kansalliselle tasolle eikä alueelliselle tasolle. Tämä on siis kohesiorahaston ensimmäinen piirre. Ja toinen piirre liittyy suuriin investointeihin ympäristöön, liikenteeseen ja nyt on mahdollisuus myöskin panostaa energiatehokkuuteen, mutta nämä eivät mitään pikkurakennuksia, vaan rahaston luonne liittyy suurin investointeihin. Ja siitä syytä, syystä se, mistä juuri sanoitte, niin tähän liittyy makrotaloudellisia sanktioita. Esimerkiksi näin kävi Unkarin kohdalla hiljattain. Eli meidän on pidettävä kohesiorahaston luonteesta kiinni. Meidän tulee puolustaa rahaston luonnetta eikä sitä pidä vesittää. Tästä syystä meidän pitää valmistautua siihen, että voimme todistaa, että näitä varoja käytetään kansallisella tasolla. Kun ajatellaan nyt tätä, siis anteeksi puheenvuoroja, siis nyt on tärkeää, että ei pidä mahdollistaa sitä, että tätä rahastoa vesitetään. Meitä nyt ei ole montaa täällä paikalla enää, mutta meidän suosikkiaiheemmehan on tämä verkkojen Eurooppa-väline. Ja jos puheenjohtaja sallii, niin haluaisin nyt kysyä komissiolta retorisen kysymyksen. Parlamentissa ei nyt keskustella luvuista ollenkaan. Me keskustelemme näistä puitteista, paitsi kohesiorahaston osalta. Oletteko huomanneet, että me keskustelle nyt bruttokasatuuteen muutoksista ja leikkauksista ja sanomme, että 10 miljardia kohesiorahastoista, eikä mistään prosenttiluvuista. Jos ei ole vaikka 300 miljardia kohesiopolitiikassa, vaan 250 miljardia, niin onko tämä leikkaus edelleen 10 miljardia, vai onko se sitten 5 tai 4 miljardia? Mehän lupasimme, ettei käytettäisi lukuja, paitsi kohesiorahaston osalta. Siis tämä näyttää nyt muutokselta, tai tämän asia, johon ei pidä koskea. No sitten komissiolle toinen kysymys. Ja tässä minulla on puutteita tiedoissani. Eli jos kohesiorahasto on 40 miljardia ja jos varat otetaan kohesiorahastoista, niin se siirtyy luokkaan 1B. Voidaanko 1B-varoja käyttää sitten kategoriassa 1A? Siis minä en tiedä. Verkkojen Eurooppa-väline on sitten Brysselin virasto ja se käyttää varoja 1 a mutta voiko se käyttää varoja 1 b Siis tämä on konkreettinen kysymys liittyen tähän mietintöön, koska nythän puhutaan kohesiorahaston varoista. Eli jos varat otetaan, siis ovatko ne edellinen kohesiovaroja tai jotain ihan muuta, siis sehän, nehän häviävät sitten kohesiorahastosta tämän tärkeän asetuksen osalta meidän täytyy nyt selkeyttää mahdollisimman nopeasti tämä seikka, koska muussa tapauksessa tulee sellainen vaikutelma, että nämä ovat kohesiovaroja, ja sitten toisella puolella taas ei olekaan. Eli meidän ei pidä unohtaa nyt kohesio, varat on tarkoitettu kohesiomaille, ja niitä pitää käyttää niihin tarkoituksiin, jotka on määritelty perussopimuksessa. Kiitoksia sitten Blasak. Eh, nebudu mluvit dlouho, eh, naprosto souhlasím. En halua puhua pitkään, olen täysin yhtä mieltä siitä, että kohesio rahasto on erityisesti suuria infrastruktuurihankkeita ja sen tapaisia varten, joten ei sitä pidä sen pidemmälle venyttää. Toivon, että tämän rahaston kautta voitaisiin ratkaista esimerkiksi ongelmat, jotka liittyvät viemäristö verkoston puutteisiin, mutta ei näitä muita mainittuja. Sitten haluaisin todeta, että tämä politiikka, josta puhuimme koskien verkkojen Eurooppaa, en ole yhtä mieltä. Tämä siirto ei mielestäni ole mahdollista. Voin, tulemme heikentämään paljon tätä politiikkaa, jos näin teemme. We now move to the commission. No varmaan sitten komissio käyttää seuraavan puheenvuoron. Nicholas Martin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Monet asioista, jotka liittyvät kohesio rahastoasetukseen ovat aika hyvin hallussa. Kysymyksestä, että miten laajennetaanko soveltamisalaa, voin vain myötäillä sitä, mitä herra Albrecht sanoi, että kohesiorahastolla on erityinen tarkoitus. Sillä on erityinen perusta perussopimuksessa. Sille käytössä kaikille jäsenvaltioille ja päinvastoin kun EAKR pitää olla PKT alle 90 prosenttia keskiarvosta ja sen vuoksi sillä on erityinen luonteensa. Se, siinä keskitytään tiettyyn käyttöön tiettyjä tavoitteita silmällä pitäen. Eikä sitä pitäisi komission muuttaa, koska jos sitä muutetaan tavalla, jota jotkut näyttävät ehdottavan, niin se menettää tämän luonteensa ja perusteensa olemassaololle. Sen uskomission ehdotus oli pitää yllä status quo sen käytössä ja sen vuoksi komissio on edelleen vastahakoinen sille, että soveltamisen laajalla annetaan energiaa ja asuntoalalle. Ei siksi, että se oli tärkeä investointialue, mutta se näkee sen sellaisena investointialueella, joka voidaan sen mukaisesti kattaa EAKRstä. No, yhteys EFään. Esittelijä äh, ihan hyvin kertoi tarpeesta löytää rahoitusverkkojen Euroopan välineelle. Komissio on valmis tutkimaan mitä tahansa kompromissimuotoilua, jotta verkkojen Euroopan väline saa tarvitsemansa rahoituksen, mutta tietysti komissio on samaan aikaan kovin huolissaan, että ei menetettäisi tiettyjä avainosatekijöitä siinä, jotka ovat tarpeen, jotta päästään kansallisista allokaatiosta eteenpäin, koska idea on juuri se, että siinä voidaan keskittyä erityisprioriteetteihin. Sehän siinä on ajatuksena, että voidaan kohdistaa sinne, missä erityistarve on. No sitten tämä nimenomainen budjettiasia. Tietysti täytyy tarkastella, mikä lopullinen rakenne budjetissa on. Mutta välitön olisi se, että tietysti jos sisäänrakennettuna lopulliseen äh, lainsäädäntöön monivuotisesta rahoituspuitteista tulee säännös, erityissäännös, yksi a otsakkeessa 10 miljardia, mikä se nyt saattaa ollakaan verkkojen Euroopan välineeseen kohesiorahastosta 1b. Se on mahdollista, jos lainsäätäjä päättää, että näin käy, niin se on sitten peruste sille, että niin käy. Sitten kun se siirretään verkkojen Euroopan välineeseen, sitten se ei enää ole kohesiorahaston rahaa. Se menettää kohesiorahasto luonteensa, kun se siirretään. Paitsi siinä mielessä, että kohesiorahastoon sovellettavat säännöt edelleen pätisivät, kun ajatellaan yhdysrahoitusosuutta, käyttöosuutta, mutta sitten se on suorassa hallinnoinnissa. Eli tässä se on eräällä uutta, mutta se on kuitenkin suora hallinnointi. Ei voi sanoa, että se on rahaa suorassa hallinnoinnissa. Se on osa verkkojen Euroopan välinettä, jossa on kuitenkin tiettyjä luonteen piirteitä kohesiorahastosta, rahastosta, joka tähän siirtoon johtikin. Ehkäpä muutama asia vielä lopuksi Makrotaloudellinen, makrotaloudelliset ehdot, siitä on keskusteltu paljon täällä komissionille sillä kannalla, että sen pitäisi päteä kaikkiin yhteis- yleisasetuksen rahastoihin. Emme hyväksy sitä argumenttia tietenkään, että että, että sillä voisi olla tietty vaikutus alueisiin. Mielestäni se oli hyvin perusteltu. kun otetaan huomioon nämä yhteydet makrotaloudellisiin alueisiin, emme tukisi tarkistusta, joka laittaisi sen vain takaisin kohdisirahastoon. Mielestämme sitä on nyt päästy eteenpäin, niin mielestämme taloudelliset olosuhteet, jotka kaikki hyvin tiedämme, perustelevat juuri sen oikeuttavat sen lähestymistavan, joka komission lähestymistavassa on. Yhteiset indikaattorit tässä komissio on kovin avoin. Ja jos on yhteinen lähestymistapa kaikille rahastoasetuksille, että on parempi niin, että indikaattorit ovat toimeenpanosäädöksessä, koska silloin voitaisiin paremmalla tavalla saada aikaan nämä indikaattorit, niin sille komissio on ihan avoin. Thank you, Victor. Kiitos, Victor. Okei, okay, good. Niin, Haluaisin kiittää Matsonia. Hän nyt ei enää ole paikalla, mutta totta kai tuen sitä, että keskitymme vähähiiliseen talouteen ja vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja kasvihuonepäästöjä. Minäkin olen sitoutunut tähän ja siksi olen valmis ottamaan mukaan myöskin hänen tarkistuksensa. Sitten kaikki ongelmat, jotka liittyvät liikenneinfrastruktuureihin. No, minäkin haluaisin keskittyä suurimpiin Euroopan laajuisiin liikenneinfrastruktuureihin, jotta voimme puuttua ongelmiin, jotka liittyvät nimenomaan näihin verkkoihin, eikä pidä keskittyä verkkoihin, jotka ovat tärkeitä alueilla tai joissain alueiden osissa. Sitten vihreiden kollega Chrysogelos, kiitoksia näistä kommenteista. Tehän tiedätte, että itsekin olen tehnyt tarkistuksia, jotta voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuuden suojelemista. Ja parhaani mukaan yritin myöskin usein mainita nämä ongelmat, jotka liittyvät institutionaalisten ja hallinnollisten kapasiteettien parantamiseen. Ja olen valmis myöskin tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta saadaan aikaan realistinen toteutettavissa oleva suunnitelma, jotta nämä asiat voidaan toteuttaa ennen vuotta 2014 ehkä. Koska 2014 tammikuun ensimmäinen päivä, silloinhan tämä institutionaaliset ja hallinnolliset kapasiteetit pitäisi olla jo toiminnassa. Ja olemme juuri kuulleet täällä tänään, että joskus me parlamentin jäsenet tarvitsemme selityksiä siitä, mitä yks, jokin käsite tarkoittaa tai mitä jotkin virke tarkoittaa. Jos me tarvitsemme brittiläisen ensyklopedian tai jonkun muun tänne parlamenttiin, niin voitteko kuvitella, että millainen, alue, millainen tilanne sitten alueellamme on? Tällä tavalla meidän pitää nyt parantaa hallinnollista ja institutionaalista kapasiteettia, ja tämä täytyy hoitaa nyt, koska tämä on sitten tärkeää myöskin verkkojen Eurooppa-välineen kannalta. Sitten muut seikat, jotka liittyvät liikuntaan, liikenteeseen, josta Kristofolos mainitsi, niin olen hyvin valmis tekemään työtä, mutta emme kuitenkaan haluta liikaa käsitellä näitä ongelmia. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä on Euroopan laajuiset ongelmat, eikä muihin ongelmiin. Mutta varmasti saamme aikaan näistä hyviä kompromisseja. Sitten miten voidaan puuttua ongelmiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen? No on hyvä, että yksi arvoisa kollegani toisesta poliittisesta ryhmästä totesi, että tämä on ikään kuin vihreä vallankumous kohesiomietinnössä. Tämä on hienoa minusta, koska tämä heijastelee tosiaankin henkeä, jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat tehneet työtä. Ja tämä on nyt todellista eurooppalaista lisäarvoa. Ja siksi on tärkeää, että sekin otetaan mukaan kaikkeen kohesiopolitiikkaan. Sitten Olbrichtin kommentit. Totta kai haluan keskittää kohesiovarat siihen, mitä alusta pitään on ollut tavoitteena. Ja meidän pitäisi avata tätä tukikelpoisuushanketta, ja siihen voitaisiin myöskin ottaa energiatehokkuus, asunnoissa ja myöskin kaukolämpökysymykset. Ja tähän on kaksi syytä. Ja tässä samalla vastaan myöskin komissiolle. Jos toimimme näin, niin varmasti ongelma ratkeaisi, mutta jos nyt katsotaan tilastoja, joita komissio on meille toimittanut, niin me jatkuvasti saamme kuulla, että tämänhetkisten investointien avulla ja tämänhetkisen rah- rahoituksen avulla ja sääntöjen puitteissa vuonna 2020 vasta päästään tavoitteeseen. Eli seuraavien monivuotisen rahoituskehyksen lopuksi. Silloin vasta puolet tavoitteista ilmastonmuutoksen suhteen ja energiatavoitteiden osalta ja energiasäästötavoitteiden osalta ja kasvihuonepäästöjen puolittamisen osalta – näihin tavoitteisiin päästään. Eli meidän pitää vahvistaa vihertämistä ei ainoastaan taloudessa, vaan meidän pitää valmistaa talouttamme myöskin paluuta kestävälle uralle. Ja siksi olen esittänyt tarkistuksia, jotka liittyvät asuntojen energiasäästöihin, jotta ne olisivat tukikelpoisia. Sitten liikenneverkot, ja lämmitys kuuluu myöskin tähän ja vastaan vielä Chrysokelosille. Kaikki hankkeet, jotka pohjautuvat uusiutuvien energialähteille, ovat ehdottomasti tukikelpoisia minun tarkistuksessani. Ja kaikki, mikä on alle 20 megawattia ja pohjautuu uusiutuville energialähteille, niin ne ovat tukikelpoisia. Jos ne ovat sen yli, ne saattavat olla tukikelpoisia – mutta eivät kuitenkaan voimalat. Me emme nyt halua puuttua tähän järjestelmään, ja tällä tavalla meillä on sitten vakautta järjestelmässä, joka toimii. Ei nyt ole tarpeen aiheuttaa lisäongelmia. Sitten muut kohdat. Kohesiorahasto. No olen Albertin kanssa täysin samaa mieltä. Kaikki ongelmat, jotka tulivat esille ja joista Matsonikin puhui, osoittavat, että meillä on ongelmia. Ja on hienoa, että Euroopan komissiokin vihdoinkin on avoin löytämään kompromisseja. Tämähän on pelin henki. Meidän on saatava aikaan kompromissi, jotta tämä on mahdollista. Jos kompromissia ei synny, niin silloin tämä hanke vain on kuollut. Enkä halua, että kohesiorahasto ennenaikaisesti kuolee. Haluan, että siitä koituu hyötyä niin kuin sen alun perin oli tarkoituskin toimia. Ja tietysti rajat ylittävä ulottumus näiden eurooppalaisten infrastruktuurien osalta ovat keskeisiä, mutta vetoan edelleen komission, eli meidän pitäisi saada aikaan kompromissi, jonka avulla vihdoinkin saamme tukea myöskin neuvostossa, koska tehän tiedätte varsin hyvin, että meidän pitää olla yhtenäisiä, ja neuvosto on paljon lähempänä parlamenttia kuin komissiota. Olen hiukan huolissani ja nyt kuitenkin hiukan optimistinen myöskin sen suhteen, että tähän kompromissiin päästään. Sitten nämä 10 miljardia, jotka myöskin Vlasak mainitsi ja haluan kiittää häntä hänen myönteisistä kommenteistaan. On selvää, että nämä varat otetaan pois kohesiovaroista. Ja käytännössä se vaikuttaa sitten näihin kattoarvoihin. Meidän on varmistettava, että kohesiopolitiikan tavoitteisiin päästään myös silloinkin, kun varoja siirretään muihin tavoitteisiin ja näistä syistä todellakin vetoan siihen, että tehtäisiin kompromisseja. Ja muissa asioissa uskon, että löydämme hyviä kompromisseja viime kädessä ja sitten mietinnöstä äänestetään ja siinä vaiheessa meillä on myös sitten sopu komission kanssa tai neuvoston kanssa, mikäli tarpeen. Ja kiitos vielä kaikesta puheenvuorosta ja olen valmis luomaan näitä kompromissitarkistuksia sitten heinäkuuksi. We can move to the last point. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistalla, jossa on vähiten tarkistuksia. Ja Joachim, toivon, että että me ainoastaan minä ja sinä puhu vain, että kollegat jäävät paikalle. Eli Joachim, silloin puheenvuoro, ole hyvä. In der Tat, es gibt... Kiitos puheenjohtaja todellakin. Omieni lisäksi tarkistuksia on vain 28 muuta kollegoilta. Pidän sitä merkkinä siinä, että olemme jo tarpeeksi komission ehdotuksesta täällä valiokunnassa puhuneet. Meillähän oli myös kuulemistilaisuus asiasta ja että komission ehdotus it, sinänsä jo täyttää asialle asiaan kohdistuvat odotukset. Ja että niihin voidaan olla tyytyväisenä, menevät sen verran pitkälle. Mitä tulee sitten tarkoitusehdotuksiin kollegoiden taholta, mielestäni Tiettyjä parannuksia pitäisi ottaa huomioon. Esimerkiksi otetaan paremmin huomioon EAYYn sektorikohtaisten politiikkojen äh, julkisissa hankinnoissa, hankintamenettelyssä sen voin äh, vahvistaa. Äh, hankinnoissa, julkisissa hankinnoissa, tarjousmenettelyissä EAYyn syrjintä täytyy loppua. Sehän on kumppanin yhtymä, joten se täytyy ottaa kumppaniksi hankintamenettelyihin. Sitten kollegat esittävät tarkistuksessa, että komission yksiköt täytyy saada tietoisemmiksi äh, välineistä ja sen hyödyistä myöskin jäsenvaltiot alueet. Sitä olemme jo yrittäneet muilla välineillä saada mukaan keskusteluun. Euroopan naapuruusvälineestä tai sitten liittymisvälineestä, koska EAYH voi nyt jo toimia EUn ja nyt voidaan perustaa EUn ulkorajoilla. Tunnettuusastetta pitäisi myös sektorikohtaisilla poli- äh, alueilla, politiikkalohkoilla parantaa. Sitten yleistä taloudellista hyötyä koskevat palvelut, erityisesti raja-alueilla, niihin täytyy keskittyä ja vahvempi osallistuminen kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta olemassa olevissa AYissä tai perustettavissa on, toivo, on toivottavaa. Kuitenkin kansalaisyhteiskunta, kun se on sellainen käsite, jota ei ole tarkasti määritelty, niin siinä tarvitaan konkretisointia. Jos avataan liikaa kaikenlaisille järjestöille, niin sehän menisi kyllä EAYn tavoiteasetelman ulkopuolelle. Sitten EAYn rooli EU 2020 strategiassa ja toimeenpanossa, kun makrotaloudellisia strategioita ne täytyy selventää kumppanuussopimuksissa jäsenvaltioiden ja komission välillä samaa koskee operatiivisia ohjelmia. Siellä asia täytyy hoitaa. Joitakin tarkistuksia kollegoilta on sellaisia, joiden kanssa en voi olla samaa mieltä. Komission ehdotus ja esitteli eivät näe tarvetta lisälle, lisärahoituskannusteille niiden perustamiseksi. Monitahoinen lisäarvo EAYssä mielestäni riittää jo kannusteeksi sinänsä. Ja tässä mielestäni tämä vaatimus jäisi ottamatta huomioon. Jos toivotaan yksinkertaisuutta ja selkeyttä henkilöstöasioissa, se on ymmärrettävää. Komission luonnoksessahan tai ehdotuksessa on jo paljon joustavuutta lisätty ja kuulemisten tulokset on toteutettu. Henkilöstösääntö samanlainen kuin EU-virastoille, yhtenäinen sellainen kuitenkin tuo vaaran, vaaran siitä, että, että se voi vaikuttaa pelottavasti EAYn perustamuskustannusten osalta. Eli jokainen organisaatio voi päättää, että käyttääkö se tällaista henkilöstösääntöä vapaaehtoisesti vai ei. Olen myös siinä käsityksessä, että asetusehdotuksessa ehdotettu kuuden kuukauden määräaika lupamenettelylle, tällaiselle fiktiiviselle hyväksynnälle tai tosiasialliselle hyväksynnälle, se täytyy saavuttaa neuvoston kanssa ei pehmentäminen äh, jäsenvaltioiden hyväksi eikä lyhentäminenkään ole järkevää kuusi kuukautta mielestäni on hyvä kompromissi. Tietysti voivat ja pitäisikin syrjäisimmät alueet pyötyä hyödyntämään ja alueellisen yhteistyön paremmin. Tässä jossakin tarkistusta puhutaan jopa syrjinnästä, tähän voi yhtyä, koska myös syrjäisimmät alueet voivat perustaa e EAYYitä, myöskin ylikansallisia ja rajat ylittäviä. Keskitytään konkreettisiin tavoitteisiin. Mielestäni suhtaudun kriittisesti tietysti yhtenäismarkkinoiden tavoitteet eu ja tietysti merkittävää edistystä EAYn kautta voidaan tässä saavuttaa. Väline on kuitenkin tavoiteasetannassaan hyvin joustava ja avoin muodoltaan että voidaan ottaa tulevakin kehitys huomioon, tämä joustavuus ja avoimuus pitäisi pitää yllä. Sitä myötä kiitokset kaikille, jotka ovat nyt tarkistuksia jättäneet ja antaneet panoksen jatkokeskusteluun. Iloitsen jatkoyhteistyöstä. Saadaan hyvään päätökseen tämä valiokunnassa, siitä olen varma. Ja sitten Jännällä odotan keskusteluja neuvoston kanssa, josta tuleekin vähän monimutkaisempaa kuin valiokunnassa käymme keskustelua. Kiitoksia. Um, I'm so desperate, I'm already... Olen epätoivoinen ja olen valmis pyytämään, että avustajakin käyttäisi puheenvuoron, mutta kukaan ei halua puheenvuoroa. Eli annamme puheenvuoron heti sitten komissiolle. Ol, yeah, yeah. Ai Olbricht vielä. No hyvä, Jan on täällä. Uh, I, I, I am in a very specific... Niin minulla on erityistilanne, koska aikaisemmin olin esittelijä ECTCn osalta muutama vuosi sitten ja tiedän kuinka hankalaa oli silloin saada se hyväksytyksi neuvostossa. Ja kuten Johem sanoi, niin tämä on hyvä askel eteenpäin. Tämä keskustelu jatkuu edelleen liittyen siihen, mikä on EAYn rooli ja pitäisikö se olla mukana kohesiopolitiikkapaketissa vai ei, koska se ei koske varoja, vaan se on laillinen väline. Sen pitäisi olla mukana tässä paketissa, mutta Yksi tarkistuksista, joita Joachim on laatinut, siinä on todettu, että täytyy muistaa myöskin, millainen rooli tällä on alueellisen yhteistyön lisäksi. Eli tätä välinettä voidaan käyttää eri syistä EU:ssa, eikä pelkästään rajat ylittävissä kysymyksissä niin kuin alun perin oli tarkoitus. Oikeudellisena välineenä siitä on hyötyä monissa mielissä, mutta en ole samaa mieltä kaikista tarkistuksista, joissa todetaan, että työntekijöitä pitää käsitellä, kohdella samalla tavalla kuin EUn virastojen työntekijöitä. Voin kuvitella, miten tähän reagoidaan sitten neuvostossa. Siellähän ollaan vastahakoisia näiden palkkojen suhteen virastoissa – kun ajatellaan vaikka Slovakia ja Puolaa, niin siellä tämä tilanne on aika yllättävä. Ongelma ei liity vain palkkoihin, vaan myöskin statukseen. EAYY-alusta pitää ollut mielenkiintoinen kokeilu, eli miten eurooppalaiset instituutiot saavat oikeudellisen henkilöllisyyden, oikeushenkilöllisyyden. Ja on nyt tärkeää, että asetus ja Joahemin ehdotus ovat tulosta siitä, että olemme olleet yhteydessä alueiden komitean, joka valvoo näitä kysymyksiä. Ja nythän tätä valvontaa harjoitetaan, meillä on raportteja, meillä on näitä tietoja saatavilla. Ja nyt kysymys kuuluu, mitä tulisi muuttaa? Ja jos me onnistumme Euroopan parlamentissa saman aikaan sopimuksen neuvoston kanssa, ja jotta voimme vahvistaa EAYtä hiukan, niin se varmaan on suuri menestys koska vastahakoituus tätä välinettä kohtaan oli suurta. Ja uskon, että nyt ollaan siirtymässä hyvään suuntaan. No mitä sitten tulee tähän aikatauluun hyväksynnän osalta neuvostossa? No viisi vuotta olisi ihanteellinen, mutta meidän pitää nyt olla järkeviä, eli ehkä kuusi kuukautta No, Vlasakhan ehdotti neljää kuukautta. En usko, että neuvosto suostuu siihen. Jos saamme kuuden kuukauden läpi, niin se olisi erittäin suuri menestys, koska välillä tähän menee paljon enemmän aikaa. Meidän tulee nyt tätä asetusta korostaa, koska tässä ei ole kyse rahasta, vaan siitä, että luodaan uusi mielenkiintoinen väline, jota voidaan käyttää hyvin laajasti tulevaisuudessa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ilmeisesti komission edustaja nyt paikalla ja hän tuntee tämän mietinnön ja hän saa nyt sitten puheenvuoron. Very much, uh, Mrs. President. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pahoittelen, että tuli myöhässä, kun en kuullut. Parlamentin tehokkuus on aina hienoa ja varmaan hyvä aloittaa suhteellisen ajoissa. Meidän viestimme ei ole mitenkään erilainen kuin aiemmin täällä valiokunnassa, kuten aina. Arvostamme kovasti positiivista vastausta ja aktiivista tukea, jota sieltä saadaan esittelijältä, muiltakin panoksensa antaneelta. Ymmärrämme hyvin tuen sekä, että tuette välinettä ja tar- tar- muutostemme tavoitetta. Olemme kiitollisia. No erityisesti tämän päivän tarkistukset monet ovat hyvässä hengessä esitettyjä, mutta jossakin tapauksissa meillä on varaumia. Joissakin tapauksissa tarkistusten laadinta ilmaisee poliittista tahtoa ilman, että tarka, tarkasti ilmaistaan sanoen, mitä se tarkoittaa asetuksen toimeenpanossa. Toisin sanoen viitataan esimerkiksi johdantosan kappaleessa se jotain sellaista, jolla ei ole käytännöllistä vaikutusta. Poliittisessa mielessä se on ehkä hyödyllistä, mutta ei toimeenpanossa. Toinen tarkoitusryhmä koskee tai ovat sellaisia, jotka näyttävät keskittyvän yhteen nimenomaiseen näkökohtaan, joihin EAYYtä voisi käyttää. Tässä mielessä haluaisin muistuttaa valiokunnalla, että EAYt Muutoksissa on tarkoitus tehdä niiden käyttö joustavammaksi ja helpommaksi. Tästä syystä olemme vastahakoisia vahvistamaan tarkistuksia, jotka näyttävät painostavan jotain nimenomaista ryhmittymää. Tietysti tällainen ryhmittymä saattaa olla hyvä käyttää ja yytä, mutta emme näe tarpeen tältä tarkistusta. Kolmas tarkistusryhmä ovat niitä, jotka näyttävät vaikuttavan muuhun lainsäädäntöön. Voi olla kyse rahoitusasetuksesta tai esitetään jotain sellaista, joka, jonka yli rahoitusasetus ajaisi. Ja haluaisin muistuttaa arvon jäseniä, että tämä asetus koskee EAY-välineen toimintaa, eikä sillä voida itsessään muuttaa muun lainsäädännön säännöksiä. kuitenkin muiden politiikkalohkien hallinnoinnin kanssa olemme jatkuvassa yhteydessä ja kyllä me saamme tietoa näistä esteistä toiminnalle. Sitten on tarkistuksia, jotka itse asiassa ovat hyviä tarkistuksia. Ne ovat oikein hyväksyttävissä, jotka menevät juuri siihen suuntaan, kun mekin haluamme mennä Komissio ehkä ei ole halunnut mennä niin pitkälle, mutta jos parlamentti haluaa mennä niin pitkälle, niin olemme ihan tyytyväisiä. Ehkä ne selkeyttävät tekstiä kuin miten olisi ollut muuten. Tietysti niistä olemme kovin tyytyväisiä. Mutta neuvoston jäsenet sitten, ministerineuvosto onko se yhtä tyytyväinen? Odotetaan ja katsotaan. Tässä on kantamme lyhyesti, jos on kysymyksiä. Kollegani Dirk, joka juuri myöskin äsken tuli, on paljon pätevämpi puhumaan – erityisestä oikeudellisesta näkökohdista, niin kiitos. Joachim. Kiitos, Joachim. Ja, vielen Dank nochmal. Kiitoksia. Olbrechtin huomioista. Silloin kun puheenjohtajamme oli komissiossa, niin hän oli käynnistämässä tätä hanketta. Ja nyt tämä hanke on jo kasvanut lapsen kengistään ja olin mukana kokouksessa, jossa oli henkilöitä, jotka toimivat Tsekin tasavallan, Bayerin ja Itävallan raja-alueilla. Ja siellähän EAYY on myöskin vaihtoehto, jolla voidaan syventää yhteistyötä. Eli vähitellen aletaan huomata, miten tämä oikeudellinen väline toimii, miten se jatkuvasti kasvaa ja laajenee. Eli meidän täytyy muistaa tämä päätelmissämme, ja sitten neuvostossa, kun ajatellaan vaikka Saksaa, niin osavaltioissa pelätään, että jostain pitäisi luopua, ja siksi tätä vastustetaan. Ja meidän täytyy tehdä selväksi, että tässä ei ole mitään, mistä pitäisi luopua, vaan tässä on nyt mahdollisuus nimenomaan rajat ylittävässä yhteistyössä parantaa tilannetta. Ja jos se sitten onnistuu, niin uskon, että Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymä on tulevaisuuden väline, jota käytetään rajat ylittävässä yhteistyössä ja sitten se on uusi kulmakivi Euroopan rakentamisessa. Kiitos. So on this we, we, we close the... Eli tämä keskustelu päättyy tähän. Tämä on nyt viimeinen keskustelumme ennen heinäkuun suurta äänestystä. En, ehkä komissio haluaa antaa meille siunauksen tai jotain. Ei, eikö? Uh, uh, uh, niin puheenjohtaja. Ehkä toistan nyt vielä sen, mitä totesin eilen komission käytössänne tulevina päivinä ja esittelijät eri asetusten osalta. Jos teknisesti voimme auttaa teitä tässä menettelyssä, joka uskoaksemme on aika työläs, kun tarkastellaan kaikkia tarkistuksia, jotta voidaan luoda kompromissitarkistuksia. Eli jos tarvitsette apua komissiolta teknisesti, niin me olemme ehdottomasti parlamentin käytössä. Se, mitä nyt kuultiin eilisessä ja tänäisessä keskustelussa, on se, että tarkistuksia on tullut ja se, miten esittää niitä käsitellyt, niin se antaa meille hyvän vaikutelman siitä, millainen tilanne tulee sitten äänestyksen jälkeen 10. heinäkuuta, kun neuvotteluita jatketaan toimielinten välillä. Eli meillä on hyvä yhteisymmärrys, ja me näemme nämä avainkysymykset, joita tulee esille. Ja nämä ovat kysymyksiä, jotka meidän mielestämme ovat sellaisia, että löydämme varmasti tyydyttäviä ratkaisuja. Emme näe miksei näin kävisi, kun meillä on hyvä asetus politiikan alalla ja meillähän on yhteinen näkemys, yhteiset intressit ja me olemme kiitollisia tästä tuesta. for this commitment and... Kiitoksia Nikolas ja toimitamme tämän viestin sitten muille esittelijöille, jotta hekin voivat sitten hyödyntää teknistä apuanne. Eli päätämme kokouksen tähän. Seuraava kokous on 11.12. päivä. Ja on hienoa, kun valiokunta on hiukan pienempi. Tämä työhän etenee paljon nopeammin, kuin meitä on näin vähän paikalla. Eli ehkä meidän pitäisi aina kokoustaa torstaisin ja perjantaisin, ja sitten ongelma ratkaisi. Kiitoksia, kiitoksia kaikille, kiitoksia tulkeille. Kokous päättyy.